Hyvät kollegat, nyt varmasti aloitan kokouksen, sillä aika kuluu kova vauhtia. Tänään on lopetettava kymmentä vaille kuusi tämä kokous. Eli haluaisin aivan ensiksi hyväksyä esityslistan. Minulla on muutama ehdotus muutokseksi esityslistaan. Eli tänään ei käsiteltäisi kohtaa viisi, eikä myöskään kohtaa kuusi ja koordinaattoreiden kokous pidetään kireisen menettelyn kautta. Eli seuraavalla kerralla, kun tapaamme, niin kerron koordinaattoreiden kokouksen tulokset ja kohta viisi, jossa on CPR-äänestys ja kohta kuusi ja sekin oli toinen äänestys esitän, että ne poistetaan testyslistalta seuraavista syistä, paitsi jos Konstansa haluaisi tästä puhua, mutta ehkä menee nopeammin, jos ette kommentoi Lambertille paikalla. Ja minä eh, esitän tämän asian. Meillä on nyt yksinkertaisesti vielä eräs asia, joka on auki liittyen makrotalouden ehdollisuuteen ja neuvotteluihin, eikä meillä ole nyt vielä sellaista vaihetta, että voitaisiin lokakuun toisessa istunnossa paketista äänestää. Ja siksi vaikuttaa nyt siltä, että jos kaikki menee hyvin niin, ja neuvottelut saadaan loppuun vietyä, niin äänestys pidettäisiin marraskuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että tänään ei voida äänestää. Kertoisin sitten vielä, että pitää vielä katsoa, miten Regi tämän koko mietinnön hyväksyy, pidetäänkö ylimääräinen kokous. Tämä olisi prioriteetti tai paras ratkaisu, mutta jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, niin yhteispäätösmenettelyn käytännön sääntöjen pohjalta voidaan tehdä tämä myös regineuvottelu eh, valtuuskunnan ja koordinaattoreiden avulla, että päästään asia sama valmiiksi marraskuuhun mennessä. Haluaisin vielä sanoa, että kolmikantakokous on pidetty makrotaloudesta ehdollisuudesta ja siellä selkeästi esitimme ehtomme liittyen tähän ehdollisuuteen. Ja tänä iltana taas tapaamme neuvostoa ja tänä iltanakin on kolmikantakokous ja saa nähdä, miten neuvosto reagoi neuvottelutiimin ehdotukseen. Tarkoituksena oli, että saataisiin täysi yhteispäätös liittyen näihin keskeyttämispäätöksiin. Tämä oli siis yleisesti ottaen syy siihen, että emme voi äänestää asiasta tänään. Ja sitten liittyy myös EAKRaan. Pari viikkoa sitten näytti siltä, että yleisen, että yhteisen asetuksen muutos liittyen PK-yrityksiin vaikuttaisi myös alueisiin kehitysrahastoihin laitoimme varmuuden vuoksi sen tänne esityslistalle, mutta näin nyt sitten kuitenkaan käynyt, eli ei ole tarpeen ollenkaan äänestää EAKR-asiasta. Ja kuten sanoin, koordinaattorikokousta ei pidetä nyt. Tämä on siis esityslista muutettuna. Jos kukaan ei vastusta eikä sitä kysymyksiä, niin voimme hyväksyä sen. Kukaan ei näytä vastustavan. Tämä kokous menee nettiin. Ja kuten sanoin, tarkoitus on lopettaa 10 vai 6, koska kello 6 meillä on tämä kolmikanta neuvottelu liittyen makrotaloudelliseen ehdollisuuteen. Seuraavana kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset, niitä ei minulta ole tässä vaiheessa. Eli näin voidaan mennä kohtaan kolme. Ja siinä on Jan Olbrichtin mietintöluonnoksen käsittely koskien tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävää määrärahaa ja tässä muutetaan nykyistä asetusta. Jan, olkaa hyvä. my, my report. Kiitos puheenjohtaja. Minun mietintöni sivuaa helpolta ja yksinkertaiselta vaikuttavaa asiaa. Haluaisin kuitenkin muutaman kommentin siitä sanoa ja kun komissio, on, komissio nyt on läsnä, niin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kysyäkseni heiltä muutaman kysymyksen. Ensinnäkin asetuksen luonteesta muutama sana. Kyse on tämän niin sanotun yleisasetuksen 713 aluetta koskevan asetuksen muutos. Eli se on 1093 Tämä on tämä neuvoston asetuksen numero. Ja tämä muutos tähän yleisasetukseen muuttaa rahaston rajoja ja kytkeytyy suoraan DAP 7, joka tuo tähän nämä uudet rahoituselementit mukaan. Tässä asiassa tärkeää on se, että että tässä kytketään yhteen erityyppiset rahoitustyypit. Komissio ehkä kykenee siihen paremmin kuin minä. Mutta on tämän TAP 7 alku juonto Euroopan, Euroopan neuvoston monimuotoisesta rahoituskehys päätelmästä ja liittyy äh, Iso-Britannian maksuhelpotukseen ja sen uuteen versioon. Ja ainoiden mahdollisten laskelmien mukaan äh, on käynyt selväksi, että, että jäsenmaiden välillä ei vallitse tasa-arvoa, mitä tulee heidän osu, maksuosuuksinsa Iso-Britannian maksuhelpotuksesta, maksupalautuksesta. Ja laske, pitkällisten laskelmien perusteella komissio tuli siihen tulokseen, että kolme jäsenmaata eri, erityisesti joutuvat kärsimään epäoikeudenmukaisesti tästä, siis tästä Iso-Britannian maksupalautuksesta. Ja varmaankin on aika kovan työn takana minkäänlaisen ratkaisun löytyminen tässä. Joo, mutta se, tässä ratkaisu löytyy sosiaalirahastosta Eli mm, kysehän on siitä, että miten nämä epäoikeudenmukaiset Iso-Britannian maksupalautus vääristymät saadaan oikaistuksi sosiaalirahaston kautta tapahtuvien maksujen osalta. Noin 150 miljoonaa on tässä kysymyksessä. 100 tulee Ranskalta, 20 Espanjalle ja, ja 30 Italian Italian osuus. Jos, jos katsoo tätä asetuksen sisältöä, luvut näyttävät siinä erilaiselta, koska nämä ovat nimenomaan rahana laskettuja summia. Asetuksessa seisoo, ja itse asiassa minun mietinnössäni, joka on hyvin lyhyt, todetaan, että että ottaa sen kam, ensimmäisessä, ensimmäisessä käsittelyssä komission esityksen piste. Eli otamme huomioon ne tiedot, jotka ovat tarpeen tämän näiden vääristymien oikaisemiseksi. Ja Iso-Britannian maksunpalautus on suoraan YMP-uudistukseen kytkettynä. Ja, ja jos komissio käyttää sitten talous- ja sosiaalirahastoa tämän näiden vääristymien korjaamiseen, eikä suoraan EU-rahoitusta, niin on ihan ok. Niin se on hyvin tässä määriteltykin. Nyt on se hetki sitten, että me sovimme tämän epätasapainon poistamisesta. Ja odotamme sitten, että tämä ele meidän puoleltamme sitten noterataan myös neuvostossa. Ja ne kollegat, jotka siellä TSK-rahojen puolesta taistelevat huomaavat sen, että emme me aio tässä nyt millään tavalla asettua poikkiteloin tämän TSK-ulottuvuuden tielle. Tässä nyt yritin hiukan valaista, mistä on kysymys. Siis äh, kysymys on 150 miljoonan katon alla olevasta summasta kausilta 7-13. Ja minulla on tässä parlamentin äh, kommentti asetukseen, joka, jota tässä on muutettu tai tarkistettu siis. Ja jos nyt sitten puheenjohtajan luvalla voin kysyä komissiolta selvennystä tähän pallo et, ei, ei sillä, etteikö tämä komissio tässä nyt varmaan oikeassa olisi, mutta kun näitä, tätä asiakirjaa lukee, herää, herää kysymys, minä, minä vuonna sitten TSKsta näitä maksuja suoritettaisiin. Ja tässä, tästä asiakirjassa sanotaan, että vuodet ovat 2 plus 3. että me kerrotaan, mitkä kaksi plus kolme vuotta tässä ovat kysymyksessä, jos ajatellaan nyt vaikka tätä Romanian roolia tässä. Onko se 2013 sitten vai mikä? Vai onko kysymys siitä, että tätä rahaa on aina maksettu sitten myöhemmin. Ja sitten kun tätä luku, tai varsinaista alkitekstiä tässä katsellaan, niin – niin, niin siinä puhutaan tästä N plus 2. Meillä ei ole tällaista N plus 2. Ehkä komissio nyt voisi selvittää, mitä tässä on taustalla. Eh, tämä ei ole mikään epävirallinen asiakirja, vaan tämä ihan asi- virallinen, joka on määrä hyväksyä parlamentissa. Ja meidän, meillä on tärkeää ymmärtää, mitä siinä seisoo. Tämän vain tässä halusin sanoa. Eh, as far as the shadow rapporteur... Varjoesittelijöiden osalta ainoastaan vihreät ja sosiaalidemokraatit ovat ilmoittautuneet Konstansa ensin ja sitten Elisabeth. Um, want... Niin, halusin vain sanoa teille, että varjoesittelemme ei voi tulla paikalle tällä hetkellä. Hän on junassa. Patrice Tirojan on varjoesittelijämme. Hän haluaisi, että minä sanoisin muutaman lyhyen kommentin. Ja meidän ryhmämme täysin tukee mietintöänne, tätä hyvin lyhyttä mietintöä. Emmekä me halua tehdä yhtään tarkistuksia ja ehkä voimme tämän ajatuksen myös viestittää kolmikantaneuvotteluissa tänään, että voimme olla tässä yhteispäätösmenettelyssä tehokkaita ja nopeita, eikä ole mitään, mikä vaarantaisi sitten tulevan kohesiopolitiikan. Tämä on hyvä mahdollisuus näyttää jäsenvaltioille, että pystymme tekemään älykkäästi ja tehokkaasti työtä, joten tuemme teidän mietintöänne. Optimism, I would like to Niin, en halua nyt tätä optimistia mitenkään vaikeuttaa, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että sääntö 50 sitä koskeva ilmoitus koskee kuitenkin kolmea johdantosan kappaletta ja muuta, mutta katsotaan vielä, miten tässä käy. Is able. <laughs> Thank you. We, we are... No vedänpä kommenttini niin pois, sanon vain, että aluekehitysvaliokunta pystyy. No hyvä, hyvä nähdä vielä kerran tänään on. Sitten Elisabeth. Ja, en... Niin, ihan lyhyt kommentti vaikka ei vielä olekaan selvää, miten aiomme toimia kun katsotaan tätä tarkistusten jätömääräaikaa, koska meillä on enemmän kuin tämä yksi kysymys, jonka Jan esitti, että tässä on valittu tiettyjä maita ja toiset maat, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa, eivät. Esimerkiksi Portugali ei. Ja se kyllä pitäisi olla siinä. Siksi siksipä ryhmämme vielä keskustelee tästä miten me oikein toimimme, kun tässä on mielivaltaisesti ilmeisesti valittu joitakin maita, eikä ole selvää, miksi ne on valittu. Ehkä komissio voisi olla vähän selkeäsanaisemmin ja vakuuttaa meidät siitä, että heidän ehdotuksensa on se oikea. Minä sitä kovasti epäilen, että tämä on oikea tapa toimia joten me emme vielä osaa sanoa, mitä teemme ja aiommeko jättää tarkistuksia. Tässä on myös mahdollisuus komissiolle vakuuttaa meidät tästä. Minun ryhmässäni syntyi valtaisaa vastustusta tätä asiaa vastaan tällaisenaan johtuen tästä maavalinnasta, joka meidän mielestämme ei ole objektiivisesti perusteltu. Joten tässä nyt mahdollisuus komissiolle vielä vakuuttaa meidät. Muuten aiomme jättää tarkistuksia. Eh, for ECR Olgi Ja ECR. E Děkuji, paní předsedkyně. Dovol... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisimme sanoa, että olemme tässä hyvin varovaisia liittyen myös oman aikaisempaan mietintöni silloin halusin käyttää välinettä, joka oli laajalti käytössä ja oli osoittautunut hyväksi, josta olisi hyötyä jäsenvaltioille, että se vaikuttaisi budjettiin mitenkään. Tämä oli ensimmäinen 1083 muutos vuonna 2006 ja nyt on uusi väline, jonka myötä valitettavasti vaaditaan jäsenvaltiota lisää panoksia ja minä voin ainakin omalta osaltani sanoa, että Saksan osalta tämä on 30 miljoonaa, Ranskan osalta 24 miljoonaa, puolelta 4,5 miljoonaa menee siihen, että tämä astus pannaan täytäntöön ja muitakin jäsenvaltioita on listalla, niin siksi haluaisin kyllä lisää argumentteja tähän liittyen. Kiitos. Kiitoksia Johan Ja, danke, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Minullakin on muutamia vaikeuksia ymmärtää tätä menettelyä, koska en näe tässä mitään ähm, kunnon järjestystä. Ilmeisesti äh, jonkun huippukokouspäätöksen kautta on taas puututtu budjettiin. Täällä on valittu maita, joiden nyt pitäisi yhtäkkiä saada rahaa nuorisotyöttömyyden torjuminen, sehän kuulostaa aina hienolta, mutta kyllä me tiedämme, että nuorisotyöttömyyden torjumiseen tarvitaan vähän muutakin kuin vain rahaa. Siihen tarvitaan myös rakenteita. Ja sitä minä en tästä kyllä löydä. nyt rahaa laitetaan vähän eri paikkoihin, oli kyse sitten pakolaisavusta Italiassa tai muualla rahaa, jota meillä ei oikeastaan edes ole, koska kuten kuulen, niin EUn maksusitoumukset ovat ylittäneet huomattavasti maksukyvyn. Joten mistä nämä rahat nyt sitten tulevat? Ja jos ne tulevat N plus 2 säännön kautta, niin sitten nämä maksut siirryttyvät seuraavalle ohjelmakaudelle ja mehän jo nyt tiedämme, että maksu sitoumus ma, ma, maksumäärärahojen ja maksusitoumusmäärärahojen välillä on valtaisa kuilu. Jos tämä vielä sinne lisätään, vai äh, aiotaanko sitten tehdä leikkauksia jostain 250 miljoonan arvosta, vai miten tämä koko asia hoidetaan? Tämä on minulle varsin epäselvää vielä. Thank you, Joachim. Before I give the floor to the... Kiitos. Ennen kuin komissio, niin Jan vielä haluaisi puheenvuoron. Before if... Me, sikäli kun sallitte, ennen kuin komissio sanoo mitään, niin totaisin vielä sen verran, että tekisin äh, vastauksen premissit selväksi. Tämä, tässä on kysymys uudesta rahasta, lisärahoituksesta, joka on lähtöisin jäsenmaista. Se on konkreettinen rahasumma jokaiselle jäsenmaalle. Se on yksi osa tätä rappia, mutta siinä on muitakin osia tietenkin. Mutta, äh, äh, mutta se kuitenkin kanavoituu sosiaalirahaston kautta näiden kolmen maan osalta. Sen vuoksi minun mietinnössäni muutamme näitä raja, rajoja näiden kolmen jäsenmaan osalta asetuksessa. Se, mitä Elbert Reuter kysyi, miksi juuri nämä kolme maata, vastaus on selvä. E, e, e, tietysti me, kiinnostumme, olemme kiinnostuneita myös komission vastauksista. Eli Tämä juontaa siitä, mitä Euroopan neuvosto omien ratkaisuihinsa pohjaksi on analysoinut. Eli tämä on nämä kolme maata, jossa, joissa nämä raja-arvot ylittyvät juuri näissä kolmessa jäsenmaassa. Ei siinä ole kolme, neljä, viisi, vai nämä kolme. Niin kuin esimerkiksi Romanian ja, ja Slovakian osalta oli tämä käänteinen turvaverkko esillä. Ja nyt on kyse siitä, että avata, avaammeko tämän saman mahdollisuuden muille. Ja nyt tämä on vain pelkästään neuvoston päätöksen seurausta, ja sen täyttää ESF, sosiaalirahasto, omin voimin. Ja nyt kysymys siitä, että onko tämä uutta vai vanha rahaa, voi jo heti vastata, se on tätä uutta rahaa. joka on tässä muutetussa lisätalousarviossa esille tullut. Koreperhan on tästä tämän hyväksynyt jo, tämän lisätalousarvion. Ja se on ihan tämän meidän trilogimmekin pohjana tietenkin. Eli nyt sitten komission vastausta ihan kiinnostuneena kuuntelemaan. Kiitos, ei ollut muita kommentteja. Eli pyytäisin komissiota nyt vastaamaan. Tässä oli erilaisia kysymyksiä ja tämä on nyt teidän käsissänne tämä asia. Teidän pitää vakuuttaa meidät siitä, että pitäisi käyttää nimenomaan tätä menettelyä näitä maita. Ja ymmärtääkseni parlamentti pitäisi äänestää viimeistään joulukuussa, muuten tämä on ihan tarpeeton. Eli olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos näistä lisäpaineista, mitä nämä kysymykset aiheuttavat ja kommentit. Ensin haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että tässä asiassa on niin nopeasti edistytty, kuten puheenjohtaja juuri sanoi, sillä rahat, jotka on 2007-2013 vuosia varten, ne pitää hyväksyä nyt korjaavan lisätalousarvion yhteydessä, muuten se ei voi mennä läpi. Ja siksi, niin kuin herra Albrecht äsken sanoi, Koreper on jo hyväksynyt tämän asian, kun se ensimmäistä kertaa tätä ehdotusta tarkasteli. Pyrin vielä vähän asiaa selventämään, mutta Olbrichtin puheenvuoron mielestäni kyllä jo täysin selvä. Ehdotus todellakin lähtee liikkeelle jäsenvaltioiden välistä keskusteluista Euroopan neuvostossa kesällä ja tämä liittyy siihen, että joinkin jäsenvaltojen kohdistuu aivan suhteettoman suuria paineita liittyen tähän iso britannian alennukseen ja neuvosto päätti kokouksessaan, että oli löydettävä budjettiratkaisu joitain maita varten, sillä niillä oli ongelmia liittyen tähän yleiseen monivuotiseen rahoituskehityssopimukseen. Ja tämä on nyt osa vastausta näille asianomaisille jäsenvaltioille. Ja nimenomaan nämä valtiot ottivat esille tämän kysymyksen, että niillä on ongelmia, jotka johtuvat tästä yleissopimuksesta, joka tehtiin kesäkuussa. Komission osalta ehdotus oli, että toimittaisiin niin, että käytettäisiin varoja, jotka liittyvät nuorisotyöttömyyden torjuntaan olisi ollut ehkä muitakin mahdollisuuksia, mutta jos ajatellaan kuinka tärkeä tämä kokonaisuus on koko Euroopalle ja että tässä samansuuntaisesti on nuorisotyöllisyys eh, toimia ja pyritään ottamaan käyttöön varhaista rahoitusta ja kävi ilmi, että tämä lisää sillä liittyen nimenomaan nuorisotyöttömyyteen. Ja jos ajatellaan sitten niitä valtioita, jotka asian ottivat esille, niin pitää tarkastella nimenomaan niitä maita, joihin tämä nyt eniten vaku- vaikuttaa, tämä Yhdistyneen kuningaskunnan alennuksen kokonaistase. Ja sitten päätettiin myös, että ei muutettaisi ollenkaan yleistä budjettitasapainoa, josta on päätetty ja siksi tässä on tehty nyt ehdotus vain kaudelle 2007-2013 eikä vuodesta 2014 alkaen. Ehdotettu rahoitus, kuten sanoin, liittyy siihen, miten eri tiettyihin jäsenvaltioihin tämä brittialennus vaikuttaa. Ja tämä liittyy myös siihen, minkälaista rahoitusta voidaan nuorisotyöllisyysaloitteesta näissä jäsenvaltioissa saada. Ja lopputuloksena tästä oli, että kolmeen nimenomaan sen maahan tämä eniten vaikutti, ja tämä sitten johtaa siihen, että tarvitaan 150 miljoonaa näitä maita koskien, ja tämä asia nyt siis edessään. Ja jos menen vielä näihin estenille tuleisiin kommentteihin, niin mitä tulee nuoriso työllisyyden torjuntarakenteisiin, kuten Olbrechtkin sanoi, tässä on tarkoitus saada eh, sosiaalirahaston kautta eh, lisärahoitusta olemassa oleviin rahaston ohjelmiin, eli käytetään jo olemassa olevia rakenteita, ja jos tämä ehdotus menee läpi, jos ja kun, niin sitten komissio miettii jäsenvaltioiden kanssa sitä, mihin ohjelmiin nämä lisävarat ohjattaisiin ja mitkä painopistealueet saisivat lisää rahoitusta. Erityiskysymys, joka liittyy sitten tähän N plus 3 asiaan. No, tämä ehkä oli asiakirjan selkein osio. Pyydän anteeksi, että näin on. No se, mistä tässä puhutaan, kun estystä katsoo, on EU-budjetin käyttöä. Eli kun komissio eh, tekee maksuja ohjelmille sen takia, että kentällä on kuluja ollut. Eli nämä ylimääräiset 150 miljoonaa euroa kullekin näille jäsenvaltioille pitää kuitenkin 2015 mennessä näin hankkeisiin käyttää. Jäsenvaltioilla on kuitenkin 2015 lopun jälkeen vielä 15 kuukautta aikaa toimittaa kaikki loppuasiakirjansa ja vasta kun nämä lopulliset asiakirjat on sitten kunnolla toimitettu, niin vasta tuossa vaiheessa EU-budjetista tehdään maksatuksia ohjelmiin. Eli meillä on itse asiassa 2017 ja mahdollisesti vielä 2018 maksuja, jotka liittyvät 2007-2013 ohjelmien loppukäsittelyyn. Tämä ei siis ole N plus 3, jos ajatellaan kuuloja kentällä, vaan EU-budjetista maksettuja maksuja näille ohjelmille. Toivottavasti tämä on selvää ja toivottavasti ylipäänsä puhuin selvästi, mutta voin yrittää vielä uudelleen, jos tämä ei tullut selväksi. Kiitos. Kiitos ja Jan. I, I, trying to be... Yritän nyt esiin esiintyä poliittisesti korrektisti, mutta täytyy sanoa, että tämä N plus 3, miten se nyt yleisesti sanoisi, on aika avoin. Ja ehdotan, että me teen, toimin näin, koska jos tällä tiellä lähdetään, tuolloinhan sitten varsinaiset maksut siirtyvät seuraavalle muodolle. Niin aina tulee niin kuin N plus 3, N plus 4, 5, niin tuonne kaksi, vuodelta 30 asti. Kaikkihan me tiedämme, että, että, että ainoa vaihtoehto tässä 7.13 asiassa on noudattaa kahta vuotta, ei mitään plus kahta tai kolme. Eli ne todellisia maksuja, jotka sitten nousevat vuodesta äh, äh, tämän vuoden jälkeen, mutta älkää nyt panko sitä N plus kolme sitä, tähän, koska sillä me ajoimme tilaisuuteen, jos emme ymmärrä sitä. Ja sit, sitten kun lähdetään sille tielle, niin, niin olemme ihan pallohukassa siinä vaiheessa, eli me jo nyt ole niin kuin olemmekin. Ymmärsin, että tämän ehdotettiin, että jos mahdollista N plus kolmea ei käytettäisi, eli olisi käytössä joku muu asia kuin minun on totuttu. Tämä on siis vähän eh, vaikeasti ymmärrettävää. Ja sitten Elisabeth. Dokument. Koska tämä on hyvin vaikea asiakirja ja myöskin sen historia on vaikea. Minun ymmärtääkseni meillä on rahan puutetta. Meillä eh, on ollut eh, rahan puutetta, jäsenvaltioiden maksamien rahojen puutetta viime tälle viimeiselle vuodelle, vuonna 2013. Ilmeisesti tämä siirtyy vuodelle 2014 ja se tarkoittaa, että nämä rahat, joita siellä on, niin se ei ole itse asiassa käytössä, koska jäsenvaltiot eivät lisänneet osa, maksuosuuttaan. Mikä se nyt oli, 16 miljardia vai mitä näitä maksuja varten tarvitaan? Vai onko tämä siksi, että maksut siirtyvät vuodelle 2015? Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys on, tämä on ensimmäinen kerta, että puhutaan virallisesti, siis tämä, että tämä ylistyneen kuningaskunnan jäsenmaksualennus on se syy, eikä nuoriso työttömyys. Jos nuorisotyöttömyys on se syy, niin tätä ryhmänä, mutta sitten myös Portugalin täytyy olla tässä mukana, koska jos katsotaan näitä lukuja, niin ne ovat ihan samassa tilanteessa ja he tarvitsevat samat määrärahat samantyyppisiin toimenpiteisiin. Eli siksi juuri tätä on niin vaikeaa selittää julkisuudessa, koska jos katsotaan näitä lukuja, että missä nuorisotyöttömyyttä on ja mitkä maat tätä tarvitsevat, niin sitten muutkin maat on pidettävä mielessä. Joten tämä Portugali-kysymys, siihen komissio ei vastannut. But I, I don't, if there is something new. Kiitos Linjan, niin, vain jos tulee jotain uutta sanottavaa vielä, koska tässä on aika... Ei kun siten, että jäsenmaiden pitäisi pyötä ilmoittamaan, että heidän on, on sovittava, että maksetaan vain kolmella maalla maksat, kaikki sopivat tästä kolme, kolmesta maasta. Ja jos tämä, tämä nuorisotyöttömyys kriteeri oli siellä pohjalla, tulos voisi olla erilainen, mutta nyt, nyt ei ole kysymys siitä ollenkaan, vaan no nyt on kysymys pelkästään siitä, että, että tämä epätasapaino saadaan kuriin. Niin, mutta näkökulman pitäisi kuitenkin olla sellainen, että ei tämä ole kaikille niille, joilla on ongelmia nuorisotyöttömyyden kanssa, vaan että tämä on nyt paras tapa käyttää nämä varat ja neuvosto asettaa tämän ehdon, eli että näitä rahoja saa, kunhan ne käyttää nuorisotyöttömyyteen, ja tämän on sydäntämme lähellä. Muita kommentteja ei ole. Kertoisin, että meillä on hyvin vähän aikaa tarkistuksille huomenna kello 18, ei olekaan huomenna, vaan 17. päivä on tarkistustehtämisen määräaika, eli on tässä nyt vähän, vähän, vähän enemmän aikaa. Tämä johtuu siitä, että on äänestettävä valiokunnassa marraskuussa ja joulukuussa täysistunnossa. Eli katson, että tämä asia loppuun käsitelty. Seuraava kohta neljä, Herman Winkler, älykäs erikoistuminen. Herman, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minähän jo ennen kesälomaa lähetin teille ajatuksiani, tai se esitin teille asetuksiani älykkäästä erikoistumisesta ja asiakirjassani niin esitin joitakin ehdotuksia. Sydämelliset kiitokset kaikille eturyhmille ja komission edustajille, jotka ovat kovasti antaneet vinkkejä siitä, miten tämä täytäntöönpano alueilla toimii. Me olemme kaikki varmaan samaa mieltä siitä, että meillä oli vaihtoehtoja siihen, että meidän alueellinen innovaatiokykymme ja tällä tavoin EUn taloudellista kykyä on vahvistettava tulevaisuudessa ja mielestäni tämä älykäs erikoistuminen on se tapa, jolla alueemme voivat asettaa tavoitteensa tulevaisuutta varten, jotta niiden innovaatiokyky vahvistuu ja EUn innovaatiokyky vahvistuu niin, että ne tulevaisuudessa ovat vielä kilpailukykyisempiä ja vastustuskykyisempiä. Puheenvuorostanne huomaatte kyllä myös, että mahdollisesti on joitakin esteitä alueille tämän strategian täytäntöönpanossa. Siksipä minä tein varsin laajan mietinnön ja menin pidemmälle kuin mitä tämä otsikko oikeastaan antaa sijaa. Keskustelut etukäteen osoittivat, että tämä on järkevää ja yritin pitää tämän mietinnön avoimena myös teidän kommenteillenne, hyvät kollegat. Te kaikilla on erittäin arvokkaita kokemuksia alueilta ja voitte ne tähän sitten lisätä. Nyt on meidän tehtävämme täydentää tätä mietintöä niin, että me parlamenttina eri toimijoille ja mahdollisesti myös itsellemme lainsäätäjänä voimme antaa joitakin vinkkejä. Ihan lyhyesti nostan esiin tärkeimmät kysymykset. Sitten saatte näkyä näkemyksen siitä, millaisia tarkistuksia aion itse vielä tehdä ja mitä en ole tässä tilasyistä tässä mietinnössä vielä voinut mainita. Te näette jo painopistealueet, oikeat painopisteet sitä kautta, että toimijat verkostoituvat alueiden sisällä. Sitten sitten synergiavaikutusten aikaansaaminen eri tukiohjelmien välillä ja alueiden tiiviivien verkostoitumisen kautta. Tämä ulkoinen ulottuvuus tekstissä on aukko vielä kohdan 18 ja 19 välillä se, että tämä ulkoinen ulottuvuus ei löydy täältä vielä. Tämä strategian täytäntöönpano ei ole mikään pikkujuttu alueille. Se, mitä alueelta odotetaan, sillä on sekä aluepoliittista että teollisuuspoliittista, innovaatiopoliittista ulottuvuutta. Tämä on monimutkainen prosessi, jossa saatetaan tehdä myös vääräjä päätöksiä. Ja tämä niin kutsuttu ulkoinen ulottuvuus vaatii varmaan vielä vähän enemmän kärsivällisyyttä, mutta siitä sanon myöhemmin vielä lisää. Kuitenkin kaikkien alueiden pitäisi yrittää huolimatta siitä, kuinka paljon rahaa ne odottavat tai kuinka kehittyneitä ne ovat, niiden pitäisi pitää tätä ex-ante-ehdollisuutta mahdollisuutena itselleen ja hyödyntää sitä. Oikeiden painopisteiden löytäminen ei ole monille alueille helppoa. Monet alueet valitsevat aivan liikaa prioriteetteja. Miten äh, alueena löytää oman painopisteensä, erityisosaamisensa jotta saa riittävästi tukea ilman, että erikoistuu liikaa ja ilman, että unohdetaan pk-yritykset. Tämä mietintö sanoo tästäkin jotain, joten monille alueille on järkevää valita sellaisia tuotteita, teknologioita ja palveluita, jotka ovat jo sopivia alueella olevien teknologioiden kanssa, eli pohjataan alueelliseen tietopotentiaaliin ja kykypotentiaaliin ja yritetään saavuttaa uusia markkinoita. Mainittavaa on myös se, että pitää olla avoin kaikenlaiselle innovaatiolle, ei aina kyse korkeasta teknologiasta, vaan myöskin esimerkiksi terveydenhuollon alasta, väestökasvun alasta ja niin poispäin. Alueellisen talouden vahvistamiseksi on tärkeää saada aikaan tällainen arvoketju, joka lähtee perustutkimuksesta, käytännönläheisen tutkimuksen kautta ja päätyy sitten todellisiin teollisiin tuotteisiin ja yritysten luomiseen Kaikkein tärkeintä on toimijoiden yhteistyö, koulutuksen, tutkimuksen ja hallinnon yhteistyö, myöskin yritysten yhteistyö. Tämän yhteistyön täytyy olla laadullisesti vielä huomattavasti paljon parempaa. Kaikkien toimijoiden täytyy toimia alueen tulevaisuuden hyväksi. Ja yrityksillä on tässä tärkeä rooli, niiden potentiaali on merkittävä. Se, mitä yritykset eivät pysty tekemään, se ei tule toimimaan. Siksi puhunkin tästä yritysten tällaisesta löytöprosessista. PK-yrityksistä puhuin, PK-yritykset pitää ottaa mukaan. Mm, me tarvitsemme myös uudenlaista hallinnointikulttuuria. Ja mikäli tämä prosessi kuitenkin menee väärään suuntaan, niin sitten alueen pitää pystyä muuttamaan tätä prosessia Siksi on tärkeää, että meillä on hyvin toimiva valvonta ja uudelleenarviointijärjestelmä. Siinä tarvitaan oikeita indikaattoreita ja tietoja, joita voitaisiin vielä verrata mielellään alueiden välillä keskenään. Tällainen visio voidaan tuottaa mitä helpommin, sitä helpommin, mitä paremmin toimijat alueen sisällä ovat jo verkostoituneet esimerkiksi näiden Euroopan invest- innovaatiokeskuksen kautta tai erilaisten klusterien kautta, innovaatiokeskusten ja muiden vastaavien kautta. Tämän strategian tärkeä elementti, jota monet alueet eivät ole riittävästi korostaneet, on ulkoinen ulottuvuus. Alueelta toivotaan, etteivät ne vahvista ainoastaan kotopuolessa tätä älykästä erikoistumista, vaan myös ulospäin. Ja tällä tavoin sitten voidaan täydentää tätä arvoketjua. Tämän ajatuksen täytäntöönpanon tärkeä edellytys on läheinen yhteistyö alueellisten toimijoiden välillä, jos ei pysty järjestäytymään kotopuolessa, niin sitten ei todellakaan voi ryhtyä yhteistyöhön muiden alueiden kanssa Euroopassa. Tietenkin on olemassa alueita, jotka äh, tekevät hyvää yhteistyötä. Äh, on kyse, esimerkiksi tämä Euroopan piilaakso. Tässä on kyse ähm, alueista, jotka ovat äh, Regions of Knowledge-ohjelman puitteissa tehneet yhteistyötä. Mutta tämä ei ole mitenkään tavallista. Monet alueet pelkäävät yhteistyötä toisten alueiden kanssa, ei ehkä haluta hakea kilpailijoita taloon ja joskus ei ole myöskään hallinnollista kykyä tai henkilökuntaa tähän. Nyt ö, oikeuspuitteistot ö, rohkaisevat alueita parempaan yhteistyöhön. Jopa 15 prosenttia ohjelman rahoituksesta voidaan käyttää ohjelma-alueen ulkopuolella. Tätä voidaan varmasti laajentaa ja katsotaan, miten tämä toimii nykyisellä ohjelmakaudella. Muitakin asioita olen maininnut tässä mietinnössä, esimerkiksi komission parempi neuvonanto, mahdollisuus saada aikaan synergiaa, toimijoiden parempi verkostoituminen, horisontti 2020 suunnittelussa ja täytäntöönpanossa ja rakennerahastot kaikilla tasoilla. Odotan kovasti teidän ehdotuksia ja tarkistuksianne. Olen varmis, että saamme aikaan hyvän asiakirjan yhdessä. Kiitoksia. Thank you very much uh, for social... Kiitos sosiaalidemokraateista Jensielle paikalle. Ei, sitten Nikos Kritsohelos, olette varjoesittelijä. Kiitos Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα νομίζω για τις περιφέρειες. Kiitos oikein paljon. Tämä on alueiden kannalta hyvin tärkeä kokonaisuus, erityisesti niissä maissa, joissa kriisi, joita kriisi koskee pahiten, innovaatio ja tutkimus ovat hyviä tapoja päästä kriisistä. Tämä on monta kertaa toistettu. Haluaisin vielä palata tiettyihin seikkoihin. Kyseessä ovat sellaiset seikat, jotka vaikeuttavat juuri niiden alueiden tilaa, joiden pitäisi olla erityisen aktiivisia tutkimuksessa ja innovaatiossa ja niin poispäin. Menestystä tapahtuu, kun tehdään hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tällä tavalla voidaan korostaa nimenomaan innovoivia toimia. On tärkeää, että kunnat ja yliopistot ja koko kansalaisyhteiskunta on mukana. Ja ne alueet, joilla eniten tällaista edistystä tavataan, tarvitaan, niin siellä on vähiten mahdollisuuksia siitä saada aikaiseksi. Eli tarvitaan innovaatiota ja välineitä, joilla edistetään innovaatiota, niin sitten kuitenkin ne alueet, joilla suurimmat ongelmat valitsevat nyt, niin niitä niiden osalta voidaan todeta kuitenkin innovaation ja teknisten uudistusten puutetta. Ja sen takia on oleista ymmärtää, että tarvitaan todellakin hyvää yhteistyötä alhaalta ylöspäin. Ja tämä pitää toimia niin, että kukin alue voisi ymmärtää omat, oman potentiaansa tällä alalla. Ja näiden alueiden pitäisi kyetä tekemään yhteistyötä Euroopan tasolla, siis yhteistyötä erityisesti muiden sellaisten alueiden kanssa, joilla on enemmän kokemusta innovaatiosta, jotka voisivat auttaa siis. Ja tämä on todella oleellista. Minä olen alueellinen edustaja ja olen voinut todeta, että tietyillä alueilla ei ihan tarkkaan ymmärretä, mitä on tehtävä tämä tarve erikoistua innovaatiota varten pohjautuu myös tutkimuksiin ja sitä varten joidenkin elinten olisi esitettävä tällaisia innovaatioesityksiä, ehdotuksia. On vaikea ymmärtää sellaisia ehdotuksia, jotka tulevat jostain kaukaa ylhäältä alaspäin. Ei, tässä todella tarvitaan sellaisia rakenteita ja infrastruktuureja, jotka helpottavat vuoropuhelua. Ja tässä on tämä ongelma nimenomaan, jos jotkut alueet eivät tämän pääse mukaan, niin siellä ongelmat vain kasvavat ja tämä kuilu kasvaa vain entisestään niiden alueiden suuntaan, missä kuitenkin haluttaisiin käyttää hyväksi seuraavan kauden tutkimusrahoja, mutta joilla on ongelmia tältä osalta. Ja siksi olisi tärkeää tiedottaa sekä komissiosta käsin että meiltä käsin. Tarvitaan tiedotustoimintaa. Jos voitaisiin esimerkiksi parlamentissa järjestää tapaamisia, jossa, jotka helpottaisivat näiden alueiden elämää, jos sieltä puuttuu siis kokemusta ja siellä ei ole välineitä harjoittaa tällaista älykästä erikoistumista. Niiden pitäisi saada lisää tietoa ja ymmärtää, mitä niiden kannattaisi tehdä. Ja tietysti on myös kannustettava osapuolia, siis niitä, joiden kanssa työskennellään ihan kaikkia, mutta pitää päästä mukaan verkkoihin on verkostoituvaa niin, että voidaan auttaa sellaisia alueita, joilla ei ole verkostointikokemuksia. Tämä koskee eri alueita ja pk-yrityksiä, yliopistoja, eh, kuntia. On löydettävää ne tahot, jotka parhaiten tätä viestiä voivat alueella välittää. Ja on vahvistettava myös sitä teknistä apua, mitä annetaan näille alueille, joilta puuttuu tällaista kokemusta. Tiedän, että komissio on rahoittanut jotain tutkijoita, joitain erityisalojen asiantuntijoita auttamaan näitä alueita, mutta en ole ihan varma, tietävätkö alueet, että tällaisia avustusmahdollisuuksia on olemassa, tietävätkö ne, että niillä olisi käytettävissään tällaisia asiantuntijoita. Ja sitten on muitakin tärkeitä seikkoja. Nuoret on saatava entistä enemmän mukaan näihin alueellisiin menettelyihin. Koska joskus nuoret joutuvat syrjään, eivätkä he ole ihan tilanteen tasalla. Nyt pitäisi saada heidät mukaan asettamalla selkeät prioriteetit ja asia olisi otettava esille aina kun puhutaan esimerkiksi hiilen käytöstä, puhtaista luonnonvaroista ja liikenteestä ja kaikista niistä asioista, jotka liittyvät alueiden kehitykseen. Sitten Kornel, olkaa hyvä. deutlich kürzer. Jos ihan lyhyesti totesin, voisin sanota, ensinnäkin äh, mietintö on oikein hyvä äh, vaikka tätä, koko tätä hienoa spesialisaatio on vähän iso ja laaja väliä, mutta, äh, mutta olisi hauskaa, jos olisi joskin tämä määritelty. Tästä olisi voitu tällainen, on ymmärtääkseni kuulemistilaisuuskin pidetty. Ja sitä, jos olisi voinut vähän säästää vaivaa siinä, mutta kumminkin yhteistyö halu on aivan oikean osunutta alueiden välillä. Jos ajatellaan sitä, mitä, mitä, millä foorumilla näitä voitaisiin tätä yhteistyötä tehdä ja muidenkin ihan noin institutionaalisestikin sitten tehostaa sitä, ajatella tällaisia, tällaisia tilaisuuksia järjestämisten kautta sitten toteutuu niin ikään myöskin tekin, mutta tällaista vaihto- ja yhteistyötarvetta on ja tällaista Äh, painopisteen valintahan on oikein tärkeä. Toki sitten mitä innovaatio käsitteeseen tulee, siitä on jo saatu selkeää näyttöä, ettei kyse ole pelkästään äh, teknisestä, teknisistä innovaatioista, vaan myöskin tällaista äh, henkisemmän tason innovaatioista, josta voidaan sitten antaa ihmisille siinä mielessä enemmän vapaata käsiä jos ajatellaan tällaista mm, no, nykyaikaista hallintokulttuuria, mitä se voisi olla, sitä voisi saada, olisin kaivannut tämä esimerkkiä, <clears throat> minusta tässä mm, voitaisiin mietinnössä kylläkin ihan hyvät ohjenuorat sille, mutta, mutta olisi hyvä kyllä, jos vähän enemmän näitä perusteita täällä olisi. Muuten on, tämä on ihan kyllä hyvä. Uh, Kiitoksia, näin muita puheenvuoropyyntöjä, joten Ennen kuin annan puheenvuoron Mikelande Bassolle, haluaisin esittää vielä kysymyksen. Voisitteko kertoa meille myöskin komission tulevaisuuden suunnitelmista, mitä tulee Sevillian foorumiin ja miten se tulee toimimaan seuraavilla rahoitusnäkymien puitteissa ja miten muut Euroopan alueet otetaan mukaan tähän? Um, yes, that's a quick reaction. We believe that this is... Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin hyvä mietintö ja hyödyllinenkin siltä osin, että on hyvin ajankohtainen ja pureutuu juuri avainasioihin. Siitä poimin kolme päähuomiota. Ensimmäinen liittyy uusiin hallintotapoihin ja painopisteiden etsimiseen ja valikoimiseen, kuten jotkut ovat huomauttaneet. Tämän ei pitäisi olla mikään muodollinen pakko, niin kuin mietinnössäkin että ei tämän pidä olla mikään tällainen paperisiirtoharjoitus pelkästään, vaan tässä tämä, pitää olla, tämä on vaikea, dynaaminen, pitkäaikainen, hankala. Se, siinä on, on mukana oltava siis elinkeinoelämä ja yliopistotkin. Se, Esimerkiksi tällä hetkellä on Puolasta äh, huomattu, että alueet nyt ensi, ensimmäisen kerran yli, yli 500, 500 äh, äh, liikemiestä yrittäjää on sitten osallistunut tähän uuden seuraavan sukupolven liikelämäprosessiin luomiseen luomiseen. Kyprosella. on, on satoja, esimerkiksi 300 pienyritystä, pienen ja keski, pientä ja keskisuurta yritystä sitten ovat ryhmin, ryhmissä pyrkineet Äh, etsimään näitä painopisteitä. Ei sitä voi sanella, se voi kuitenkin viljellä. Ja vaikka tässä tämä äh, erikoistuminen kuulostaa tietysti hienolta ja kalskahtaa komealta, mutta siitä, että sinne on ainoastaan maan kysymys, sen pitää olla vapaa osallistumisoikeus, äh, luoda kasvumahdollisuuksia kekseliäisyyden innova- innovaation kautta, mikä viedät meidät peruskysymysten äärelle. Eli että tämä on tällainen ehdollisuus E, e, e, alainen asia. Eli jos rahaa, rahaa tarvitaan seuraavalle kierrokselle, pitää olla hyvä strategia. Siitä on jo saatu paljon enemmän tulta purjeisiin. 13 kumppanuushakemusta, jotka olemme epävirallisesti luonnosmuodossa toistaiseksi saaneet vastaanottaa. Siinä jo kuva, niissä jo kuvastuu ministeriöiden hankaluus äh, puhua keskenään. Ja tässä tote, toteaisin, että nyt sitten ensimmäistä kertaa on oikein yritetty, yrit, pyritty ö, äh, saamaan jotain aikaiseksi yhteiseltä pohjalta ponnistamaan. Ja me, me olemme todella iloisia teidän äh, tulkinnastanne. Innovaation suhteen ei ole kysymys mistään high-techistä eikä jostakin kapea-alaisista ajatuksista, hienoista uusista ajatuksista tutkimuksia ja tuotekehityksen saralla, vaan paljon laajemmasta. Useimmissa, useimmilla alueilla Euroopassa on kysymys teknologian sopeuttamisesta, mutta myöskin yhteiskunnallisista innovaatioista, että saadaan sitten nimenomaan nämä yhteiskunnan haasteet haasteisiin vastatuiksi, niin kuin äsken äh, mainitsitte. Äh, minusta hyvä, hyvä asia tässä on nyt se, että meillä on toistaiseksi jo 13 äh, hallitusta rekisteröitynyt tälle alustalle ja 139 aluehallintoa. Eli puheenjohtajansa nyt, nyt jo katamme kolme neljäsosaa Euroopan maan, maa-alasta tämän alustan kautta, foorumin kautta saadaan käytännön apua strategioiden laatimiselle ja täytäntöönpanolle. Eikä se ole pelkästään komission käsissä tämä, vaan tällaisen vertaisarviointijärjestelmän kautta ratkeaa. Eli aluehallinnot keskenään sitten arvioivat toinen toisiaan ja sitten ottavat toinen toisiaan Meillä on yli 90 sellaista yhteenliittymää, jotka pyrkivät tällä tavalla yhteistyöhön. Ja tätä foorumia on suunniteltu nyt sitten kolme vuotta, ja nyt sitten seuraavat kolme vuotta sitten uh- uhrataan jo enemmänkin varanjakoon. Ja nämä kaksi tärkeää pilot, pilotti, pilottihanketta, herra, jotka ovat esillä herra Van Nistelrooy on niin niissä mukana. Halusimme niistä yhtään toteuttaa äh, Kreikassa siellä äh, aika vähäväkisellä alueella. Mitä sitten tulee näihin äh, alueiden välisiin synergioihin esimerkiksi? Pari seikkaa. Seviljan kollegamme ovat ensimmäistä kertaa nyt sitten kartoittamaan alueiden erikoistumista. Tai erityisesti näiden osaamisalueiden välistä yhteistyötä alueella, yhteistyön helpottamista. No, pelkkä kartoittaminen tietenkään mihinkään riitä, vaikka pyrkivätkin sitten nimenomaan juuri avainteknologioita kartoittamaan. Toivoisimme, että uusi asetus teidän avullanne sitten syntyisi niin, että alueet voisivat kasvattaa omaa osuuttaan 15 prosenttiin innovaatioavustusta naapurimaassa esimerkiksi, niin että alueiden välinen yhteistyö tätä kautta helpottuisi kollegani äh, paiskivat myöskin ahkerasti työtä uuden Interregin äh, parissa, niin että voisimme sitten yhteistyötä korostaa tällaisten yhteenliittymien keskuudessa. Ja lopuksi täytyy todeta, että olemme kyllä kovin kiito, kiitollisia tälle äh, valiokunnalle, että, olette luvanneet isännöidä, isännöidä 8. päivä marraskuuta merkittävää poliittista konferenssia, jossa te, rouva puheenjohtaja, että olette, olette puheenjohtajana presidentti Van Rompuy, pari, kolme komissaaria, pääjohtajia, tukku. Meillä on jo siellä 400 ihmistä rekisteröinyt ja alkaa valtiopaikat natista ympärillämme, mutta toivottavasti tästä tulee erittäin hyvä tilaisuus, joka sitten tätä älykästä eri, erikoistumista ja sen asiaa ajaa tehokkaalla rakentavalla tavalla. Mitä puhuttiin näistä synergioista vielä? Haluaisimme, että, että rakennerahaston ja Horizon 20 synergia käsikirja valmistunee joulukuun alussa. Thank you very much. I don't know, Herman. Kiitos oikein paljon, Herman. Haluatteko ehkä, ettei enää halua kommentoida? No, kertoisin, että esitetty määräaikatarkistuksille on 18. lokakuuta, eli tämän viikon perjantai kello 12, 18.10. kello 12 tarkistusten jättämisen määräaikaa. Kiittäisin komissiota ja näin lopetamme tämän asian käsittelyn. Ja nyt menemme nopeasti äänestyksiin. Muistatte ehkä, että me muutimme esityslistaa. Näin emme äänestä kohdista 5 ja 6, vaan pääsemme kohtaan 7. Kyseessä on Patris Tirolianin asia. Äänestämme. Ah, no, I would like to... Could we, could we collect Hyvät kollegat, voisitteko laittaa äänestyskorttinen sinne koneeseen ja katsotaan toimiko kone. Äästys alkaa nyt. Nyt vähän tarkistetaan siis. Tarkistetaan, että kone toimii. Ja kuinka moni täällä nyt äänestää, aika harva on paikalla, mutta tarpeeksi kuitenkin. Juuri ja juuri on täällä tarpeeksi väkeä paikalla, eli pyytäisin teitä jäämään tänne loppuun asti. Äänestys päättyy. Nyt äänestämme siis Patrice Tirolianin mietinnöstä ja annan puheenvuoron esittelijälle. You could, okay. Yeah, you go out, yeah. Uh, Monsieur Tirolien. Edustaja Tirolien, haluatteko puhua? Euroopan neuvoston päätöksellä unionin suuden majoitteen sitä on muutettu heinäkuussa ja tämä tulee voimaan ensimmäinen päivä 2014 ja koska kyseessä on aikaisemmin ollut maan meren takainen alue, nyt siitä tulee ultra periferiali kaukainen alue Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja näin periaatteessa majoitella otetaan käyttöön unionilainsäädäntö suoraan ensimmäinen tammikuuta alkaen. Euroopan hankkeiden toteuttaminen riippuu siitä, voidaanko tuolla alueella todellakin noudattaa unionin lainsäädäntöä. Neuvosto on esittänyt parlamentille tiettyjä siirtymäkauden määräyksiä jotta voitaisiin vähitellen ottaa käyttöön yhteisö AKI. Tänään on päättävä kahdesta asetuksesta, jotka koskevat majoten asemaa liittyen lähinnä kalastukseen ja veden laatuun. Nämä ovat poikkeuslupia, niiden on liityttävä kolmeen ulottuvuuteen. Ensinnäkin on pyrittävä saattamaan kaikki alueet samanarvoisen asemaan. On ollut siirtymäkausi, kun direktiivejä asetuksia on otettu käyttöön. Ja tämän lisäksi oikeusvarmuus on tärkeää ja myös rahoituksellinen varmuus. Eli näin ei voida ryhtyä väärin käytöksiin. Nämä kaikki päätökset, niihin liittynyt sellainen ehdollisuus, joka voisi vaikeuttaa rahoituksen saamista, vaikka majot sitä kovasti tarvitsee. Ja jos ajatellaan majoten tarpeita, siellä on suuria ongelmia, joiden takia ei voida samalla tavalla toimia kuin Manner-Euroopassa, jos ajatellaan kalastusta tai elintarviketuotantoa. Siellä lähdetään liikkeelle paikallista rakenteista, jotka ovat hyvin erilaisia. Nämä on huomioitava ja varmistettava kuitenkin samanaikaisesti se, että yhtenäismarkkinoiden toimintaa ei, vai, siihen ei vaikuteta. Ja tästä syystä artikla 349 on otettava uuteen, uudelleen käyttöön Lissabonin sopimuksesta – tämän tekstin oikeusperustassa. Ja tässä Euroopan komissio on kuitenkin toistuvasti kieltänyt tämän artiklan käytön meidän työmme oikeusperustana, kun puhutaan niistä poikkeuksista, eh, joita tehdään yhteisön lainsäädäntöön. Nämä säädökset on otettu mukaan sopista, perustamissopimuksiin ja komissiohan niitä vaalii. Ja muut ehdotukseni koskevat lähinnä seuraavia ajatuksia, eli tarvitaan realistisempi kalenteri liittyen veden puhdistukseen ja veden laatuun. Majotolta on viety noin 300 miljoonaa euroa monivuotista rahoituskehyksistä, kun ei käytetä kiinteä summaa. Tämä siis verrattuna siihen, että lähtäisiin liikkeelle BKT-tasosta. Ja nyt on ajatellut, että tarpeet olisivat 600 miljoonaa euroa, mutta Eurooppa ei tässä kerran halua antaa tarpeeksi varoja vaikka kunnianhimoa riittäisi muuten. Ja sitten ongelmat, jotka liittyvät paikalliseen maanomistusrakenteisiin ja tämän takia komission ehdotukset eivät ole realistisia. Ja kalastusasioissa on pitänyt huomioida kalastuspolitiikan neuvottelut ja on otettu mukaan sellaiset säädökset, jotka mahdollistavat kalastuksen kehittymisen, mutta kuitenkin on huomioitava myös e, kiintiöt, jotka on asetettu Intian valtamerellä. Tässä on nyt kova kiire, että teksti voidaan saada voimaan ennen ensimmäinen tammikuuta. Puheenjohtaja on halunnut nopeuttaa tätä toimintaa niin, että asioita käsittelevät valiokunnat Envi ja PES voisivat asiasta saada tarpeeksi tietoa ennen äänestystä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat rikastuttaneet osan otollaan tätä meidän työtämme, jota on tehty kovalla kiireellä. Kiitos oikein paljon. Haluaisin kertoa niille, jotka eivät tätä ehkä muista, että jos ajatellaan ja PES, valiokuntien toimintaan, niin meillä ei ollut normaali menettelyä, emmekä ole aikaisemmin ehtineet herra Tirolian ja kuulemaan, ja siksi päätimme, että hän voisi puhua tästä asiasta nyt ennen äänestystä. Tässä kyllä toimittiin aivan oikein tarkistusten ja varjostelijoiden osalta, mutta koska oli kova kiire, emme ehtineet asiaa käsitellä erissä keskustelussa. Nyt aloitamme äänestyksen. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan vielä. EPP ei äänestänyt. Eli vielä koneäänestyksellä tarkistamme Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Johdantos on kappale 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä kymmenen koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25, 1 ja 4 tyhjää ääntä. Kiitos oikein paljon. Seuraava edustaja Tirolianin mietintö. Haluaisin aloittaa äänestyksen kohta 6. Tai siis kohta kahdeksan estyslistalla. Ja viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta tyhjä, pu, hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten yksi puolesta, vas, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta tyh- vastaan tyhjää hyväksytty ja loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta ja neljä tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän. Rosaista Wood. Hänen lausuntonsa kohta yhdeksän. Äänestys alkaa kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12, 19 hylätty, 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tarkistetaan 16. Äänestys alkaa. Ei, ei ala. Kyllä. Äänestys päättyy. Hylätty. 13, 18, 17 seuraavana puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 18 kahdessa osassa yksi Osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta 19 puolesta. Tarkistetaan 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26.5. Lopputulos. No onpa outoa. 20 puolesta. Anteeksi, Lambert. Minä seuraan sinua, mutta kaikki muut eivät seuraa. Eli en nyt tiedä, kuka tässä ryhmässä oikein asiasta päättää. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 suullinen tarkistus vastustaako ei. Sitten äänestämme 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä, siinäkin suullinen tarkistus vastustetaanko ei, no näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, kaksi, kahdessa osassa ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta tarkistetaan. Äänestys päättyy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 17.14 hyväksytty, 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 10 siinä suulen tarkistus vastustaako ei, no äänestetään näin puolesta, tarkistetaan näin muutettuna. Äänestys päättyy. 17.13 hyväksytty, 11 puolesta, vastaan tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.12. 12 puolesta vastaan sama tilanne, eli äänestetään vielä koneellisesti. 12 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 18.12. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29.1. Tyhjä ääni. Ja sitten Marie-Therese Sanchez-Schmidt. hop. Ollaanko valmiita? Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta. Tarkistetaan kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19.12. 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 5 puolesta. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 19.12. Hyväksytty 6 puolesta. Vastaan hyvä, tarkistetaan vielä, koska täällä niin vähän käsiä näkyi. 6. Hyväksytty 16.14.1. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta tarkistetaan, äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty, 19.12. Kaksitoista puolesta vastaan Kukaan ei äänestänyt puolesta, eli ilmeisesti ei mennyt läpi. Olette aivan yksin tässä nyt on Mari. Eli, no, vakavasti ottaen tarkistetaan vielä 12. Äänestys päättyy. Hylätty. 13, 18, 61 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan. Tämä ei nyt näy yhtään selvästi hylätöntä näyttää, mutta tarkistetaan vielä 13. Äänestys päättyy. Hylätty 17, 14. Totta. Ja 62. Äänestämme siitä. ja hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12.15 ja sitten 17 puolesta. Sama tilanne tarkistetaan vielä nopeasti. Äänestys alkaa. Päättyy. 17.15 hyväksytty, 6.3 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjä sitten tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 18.15 hyväksyt, 19 puolesta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy päättyy 17.15 hyväksytty 20 puolesta. Tarkistetaan aina tilanne liippaa hyvin läheltä, eli katsotaan vielä 17.15, siis hyväksytty 21 puolesta. Sama tilanne tarkistetaan, tai sitten oletetaan, että se on hyväksytty. Parempi tarkistaa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.15 hyväksytty, 22 sama tilanne. Siitäkin äänestetään, äänestys alkaa. Päättyy siinäkin 17.15 hyväksytty, 6.4 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 2.3 puolesta. Tarkistetaan todennäköisesti sama tilanne, mutta äänestys päättyy. 18.15 hyväksytty. No niin. seitsemän äänestämme siitä. Tarkistetaan seiska. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 23.66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta. Tarkistetaan 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 11, 12, 6, 7 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 29. Tarkistetaan 29. äästys alkaa. hyväksytty ja 13 puolesta, ei 30, tässäkin tarkistetaan vielä, äästys alkaa päättyy, hyväksytty ja 31 puolesta. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 17.16 äänen 32 puolesta. Vasta ja sama tilanne 32, niin tässäkin. Niin luotatteko tähän, että teen näin? Niin katsotaan, että se on hyväksytty, mutta joskus tilanne on kuitenkin vähän erilainen. Eli kunhan kukaan nyt sanoo, että minä tässä olleen jotenkin Lambertin puolella tai... Eli 3.2. siitä on aloitettu äänestäminen ja nyt lopetamme sen. No hyvä. Sama enemmistö. 3.3. puolesta sama tilanne. Äänestys alkaa. Päättyy myös hyväksytty samaa enemmistö. 6-8 puolesta, ei, ei, ei sielläkään. 6-9 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta, 14 sama tilanne, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 14.15. Niin kuin näette, 70 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty, 71 hylätty. Niin mitä? 72 puolesta. 72 hylättiin. Niin 71, niin. Eli 34 puolesta. Tarkistetaan vielä 34. Äänestys alkaa. Päättyy. 15.15. hylätty. Joku nukkui nyt selvästi. 72 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 35. 35. Lambert. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.13. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37. Tarkastetaan vielä se. Mutta te olette koordinaattori. Miten voitte sanoa, että ketkä tämä on teidän asianne? Hyväksytty 16.14. 7.3 puolesta. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Hyväksytty 16.14, siis 40 raukea 41 puolesta, 41 vastaan tyhjä. hyväksytty, 42 ja 74 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä ja 75 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi ja kuusi identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta tyhjää vastaan hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mitä? Niin mitä minun pitäisi tehdä, sanoi puheenjohtaja. Niin kyllä, tämä voidaan tarkistaa ihan mielelläni. Minkä haluatte niistä tarkistaa? Neljä yhdeksän on nyt siis käsillä. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 52 puolesta ja tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 5-3 puolesta. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Hyväksytty 5-4 puolesta. Tarkistetaan 5-4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 18.13.55 puolesta. Tarkistetaan 55. Äänestys päättyy. Hyväksytty 56. Sama tilanne. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 18.13, 57 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 58 puolesta. Viisi kahdeksan hyväksytty, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja äänestys koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja kaikki äänestäneet äänestävät sen puolesta. Eli 11 sitten seuraava kohta äänestyslistalla. Tässä on kyse Joachim Zellerin lausunnosta. Everybody, Sean. Sean. Tarkistus 24 puolesta puolesta vastaan. Kaikki vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vai yksi puolesta. Tarkistetaan yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 vasta 18. Kaksi. Puol... Tarkistetaan kaksi. Tulos on varmaan sama. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 vastaan 15. Yksi henkilö ei äänestänyt, en tiedä kummalla puolella. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta. Tarkistetaan kolme, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty 17 vasta 15, 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta tarkistetaan 34. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 17 vastaan 15. 35 puolesta. Tarkistetaan 35. Äänestys alkaa. Päättyy Samoin hyväksytty 17 vastaan 15, 36 puoli, Todennäköisesti sama tilanne, joten tarkistetaan 36. Äänestys päättyy. 16 vastaan 15 hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan Tarkistetaan 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 vastaan 13 hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 45 se ei ole yhteen sopiva hyvän lainsäädäntöön kanssa. Sitten 14 eh, puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 21 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan 21. <clears throat> Kiitos Konstantse, olin hiukan kyllästynyt täällä. Äänestys päättyi 17 vastaan 15 hyväksytty. Sitten 22 puolesta vastaan Sama tilanne, mutta tarkistetaan 22. Päättyy. 17 vastaan 15 hyväksytty 23. Sama tilanne. Ei hylätty. Sitten mm, äänestämme koneäänestyksen ja loppuäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta kolme tyhjää. Hyväksytty, onnittelut. Sitten menemme Ulrich Lasakin mietintöön kohtaan 12, lausuntoon äh, kohta 12. Käsittelee alueen laatumerkkejä. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. Tarkistetaan äh, tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 vastaan 20. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Tarkistetaan 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 vastaan 14 hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta, vasta, tarkistetaan 16. Äänestys päättyy. 17 vastaan 15 hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tarkistus 19. 19 puolesta. Tarkistetaan. Äänestys päättyy hylätty 13 vastaan 18, tarkistus 20 puolesta, tarkistetaan 20, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty 13 vastaan 19, kompromissi 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 26 puolesta, tarkistetaan tämä, äänestys päättyy, hylätty, 13 vastaan 18, 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 30, 28, 30 pois, 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 20, 29 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 29. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 vastaan 18. 31 puolesta. Tarkistetaan myös 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty 17 vasta 14, joten sitten lopuäänestys koneäänestyksenä äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta. Onnittelut. Ja nyt menemme sitten esityslistan kohtaan 13. Dear colleagues, we have one hour, uh, more or less one hour, we have one opinion and... hyvät Kollegat, meillä on tunti aikaa, meillä on yksi lausunto ja kaksi mietintöä. Me emme ehkä mahdollisesti ehdi käsittelemään tätä viimeistä asiaa. Olen pahoillani, Elisabeth Schröter. Tämä on viimeinen asia, joten saattaa olla, että me lykkäämme sitä seuraavan kokouksen tai sitten te sitoudutte siihen, että käsittelemme jokaista asiaa vain 20 minuuttia. Riippuu teistä. Meillä on tunti aikaa ja kolme asiaa käsiteltävänä, joten jos toimii niin kuin yleensä, niin me pysty käsittelemään kaikkia Viimeinen asia on teidän asianne, eli joko sovimme, että vain 20 minuuttia per mietintö, tai sitten oletamme, että teidän asianne käsitellään marraskuussa. Eli koordinaattorit, auttakaa minua päättämään. Jos teitä ei haittaa, niin lykkäämme. Minä sanon tästä nyt jotain. Minä olen sitä mieltä, että sen voi lykätä, koska olemme jo kaikkien varjoesittelyiden kanssa keskustelleet tästä työasiakirjasta. Me olemme käyneet siis keskustelua, jos ei ole ollut vain julkista. Eli jos tämä kaikkia auttaa, niin sitä voimme hyvinkin lykätä sen. Tämä työasiakirjahan on tehty, olen sen lähettänyt jo kiinnostuneille, voimme ihan hyvin lykätä tätä ja ehdottaisin, että ne jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita tästä aiheesta ja haluavat kommentoida työasiakirjaa, lähettävät minulle kommentit kirjallisina tai puhuvat minulle. Tämä on helpointa. Be the first. Tämä on ensimmäinen, tai piti olla ensimmäinen keskustelu kyseessä, eli tämä on siis Elisabetin ehdotus, että kaikki ottaisivat hänen yhteyttä ja lähettäisivät kommentteja ja kannanottoja. Ja näin tämmöisesti helpottaisi koko menettelyn jatkoa. Meillä on kaksi asiaa, siis puoli tuntia kuhunkin asiaan. Ensin Kaarin Kaadenbach. Ja kyseessä on yritysten ympäristö, otollinen ympäristö täällä on paljon puheille. Pyytäisin teitä puhua mahdollisimman lyhyesti. Olkaa hyvä, edustaja Kaidenbach. Ja ein herzliches Dankeschön. Ich werde versuchen, mich... Kiitoksia kovasti. Yritän puhua lyhyesti tässä asiasta on ensin todeta, että, että tämä kohesiopolitiikkahan on erittäin tärkeä työpaikkojen luontikeino. Se täytyy aina muistaa joka, joka mietinnössä, joka lausunnossa todistaa. Tässä on paljon potentiaalia tässä komission politiikassa ja meidän pitää sitä kehittää, koska se on erinomaisen hyvä työllistämiskeino. Ja, ja se pitää erityisesti siihen suunnata. Tässä lausunnossa äh, tarjoutuu tilautuu, tilaisuus painottaa sitten tätä äh, PK-sektorin kilpailukykyä äh, aivan erityisesti alueilla, ja sitten suurimmat, suurin osa eurooppalaisista yrityksistä on juuri pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ja sitä kautta saamme sitten, jos, jos tällä, tällä tavalla, jos niitä käytetään, niitä potentiaalia käytetään hyväksi, niin työpaikkojen luomisessa on jo otettu aimo askel eteenpäin, jos ajatellaan tätä investointi investointeja. Se on aivan paino, merkittävä paino, painopiste sitten työpaikkojen luomiselle. Meidän pitää tässä pyrkiä luomaan uutta maaperää, vahvi, valmentamaan uutta maaperää. Tässä on lehdistä luettu ja Spiegelkin on sitä painottanut, että kaikki aina silloin löytyy investointihalukkuutta, jos on luottamusta, ja silloin myöskin sitten yrittäjyyshenki saa mahdollisuuden sitten toteutua ja nousta, jos he tuntevat olonsa luottavaiseksi. Ja sitä kautta, että sitten lähe, yritys, yritysilmasto olisi sitten näissä jäsenmaissa varmistettava valtiollisin toimin. Se on erittäin tärkeä, tärkeä seikka Minulle terveyspolitiikkana on tärkeää. Meidän pitää painottaa sitten sekä taloudellisia että sosiaalisia piirteitä ja se, se, tällaiset turvallisuus myöskin kansanterveyden kannalta on tärkeä yrityselämässä ja kehittää sitten tällaista yritys, yrittäjähenkeä ja saada sitten sellainen työllis, työllisyysystävällinen ympäristö luoduksi ja on tärkeää, että saamme sitten hyviä, hyvin palkattuja työpaikkoja Eurooppaan synnytetyksi. Että kehittää sitten, tarjota sitten yrittäjille myöskin mahdollisuus itse kehittyä. Tässä lausunnossa, niin tässä meillä on aika rajallinen tilaisuus tässä vaikuttaa tarjota sitten hyviä esimerkkejä. Meillä on koko joukko hyviä käytäntöjä jo olemassa ja ei tässä tarvitse pyörää uudestaan aina lähteä keksimään, vaan ja täytyy aina silloin, kun on mahdollisuus tarjo, pitäytyä vanhoihin, totuttuihin, turvallisiksi havaittuihin toimintamalleihin. Me haluamme sitten kutsua jäsenmaita ja alueita hyödyttämään tätä parhaita, parhaiten käytäntöjen lähestymistapaa ja oppia toinen toisiltaan. Mehän usein joudumme äh, törmäämään esimerkiksi PK-sektorilla äh, rahoitusongelmiin. Siinä on pyrittävä löytävä, löydet, löytämään hyviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat sitten yritysten perustamisen ja mahdollistavat sitten myöskin tämän yrittäjätoiminnan laajentumisen mahdollisimman pienin byrokraattisin ponnisteluin. Ja ihan yleisesti, yleisesti sitten tämä siitä, mitä haluaisin tuoda esille kaikissa keskusteluissa, eli että tuoda tätä byrokratian purkua ja vähentämistä ja pyrkiä va- varmistamaan, että eurooppalaisten varat, veronmaksajien varat tulevat hyvin käytetyksi. Tämä hyvin pikainen yhteenveto minun lausunnostani. Lambert van Nistelrooy. Kiitos ja Lambert van Nistelrooy. Niin, en tiennyt, että millään nyt oikeus olla tässä varjoesittelijänä tässä vaiheessa, mutta haluaisin ajatella tätä yleistä lähestymistapaa ja sitten meidän eurooppalaisia rakenneinvestointirahastojamme. No tämä liittyy ehkä niihin nettimahdollisuuksiin, mitä voidaan niin usein käyttää silloin, kun ei sijaita keskustassa, vaan maaseutualueilla ja sellaisillakin alueilla, joissa ei ole edes nopea laajakasta yhteyttä. Parlamentissa on juuri näinä päivinä näyttely ja kokous näinä päivinä Rova Cruz tulee sinne ja siellä puhutaan satelliittiyhteyksistä ja niiden hyödyllisyydestä viestinnässä. Ehkä tämä on siis tärkeä seikka. Ja se, mitä sanoitte, että on hyvä, että otetaan käyttöön uusia menettelyjä, jotka ovat nyt mahdollisia, joita käytettäisiin rakenne- ja investointirahastojen yhteydessä. Jos ajatellaan yritysten auttamista, että niitä voidaan auttaa sopeutumaan ja käyttämään internettiä. Niille annettaisiin ikään kuin lainoja tai takauksia, jotta voidaan saada rahoitusvälineet niiden käyttöön. Ehkä tässä olisi tällaisia pieniä mukautuksia. Voin 95 tai yhtiöihän lähestymistapaan, eli 95 prosenttia meidän yrityksistämme ovat pieniä ja keskisuuria. Ja jos ajatellaan työpaikkojen lisäystä, niin tämä tapahtuu nimenomaan pienempien yritysten avulla, eikä suurissa yrityksissä. Ja sitten vielä lopuksi pitäisi puhua erikoistumisesta ja olosuhteista, jotka sitä edesauttavat. Äsken puhuttiin älykkäästä erikoistumista ja minä sitä mieltä, että nämä uudet yritykset usein liittyvät tällaisten eh, tällaisiin tietokeskuksiin, joko suurissa yrityksissä tai sitten pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tuolla alueella. Eli pitää ajatella näitä yhteyksiä uusien vastaperustettujen yritysten ja näiden erikoistumistahojen välillä voisi olla hyvä juttu. Kiitos sitten Kristo Helos. Kiitoksia. On totta, että kriisi vaikuttaa pieniin yrityksiin ja mikroyrityksiin paljon enemmän, koska niillä on ollut vaikeuksia enemmänkin sopeutua toisin kuin suurilla yrityksillä on paremmat rakenteet, mutta jos haluamme puuttua tähän kriisiin, me emme saa viedä pohjaa yhteisön sosiaalimallilta. Meidän täytyy varmistaa, että ihmisille maksetaan vielä kunnon palkkaa esimerkiksi. Me olemme puhuneet hyvin paljon erilaisista kysymyksistä, jotka vaikuttavat yrityksiin. Uusia yritysmalleja on syntymässä Euroopassa. Toimitaan verkostoinnin yhteistyön kautta ja tällä tavoin palkkakustannuksia vähennetään. On tärkeää, että autamme pieniä ja mikroyrityksiä, joilla on vaikea saada rahoitusta pankkien kautta. Tässä on kyse infrastruktuurista, koulutuksesta ja niin poispäin. Kaikki nämä ovat tärkeitä asioita, jos yritys haluaa säilyä elinkelpoisena. Joten meidän täytyy löytää välineitä, kuten mikrorahoitusta. Äh, Sitä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa. Mikrolainoja, yhteistyötä yritysten välillä, ähm, keskinäisdinaamista, välineitä, jotka ovat paljon tehokkaampia, kun on kyse uusista yrityksistä. Välittämättä ei aina tarvita suuria määriä pääomaa. Joskus tarvitaan vain pientä summaa, jotta voidaan aloittaa yritystoiminta, mutta sitä ei ole helppo saada nykyisessä pankkijärjestelmässä. Ja rakennerahastot ja komissio. Komission aloitteen pitäisi pitää mielessä tämä mikrorahoituskysymys. Myöskin sosiaalisten yritysten rooli on tärkeä, koska ne eivät välttämättä ainoastaan tuota asioita, vaan niillä voi olla yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta hyviä vaikutuksia. On tärkeää, että nämä yritykset saavat pääsyn ohjelmiin ja yhteisön rahoitukseen sosiaalisilla yrityksillä ja kansalaisjärjestöillä Kreikassa on ollut ongelmia osallistua ohjelmiin viime ohjelmakaudella. Meidän täytyy olla varovaisia, joten me aseta liikaa esteitä tällaisten yritysten eteen. Tarvitaan vähemmän byrokratiaa, enemmän avoimuutta. Tämä on se tapa meidän täytyisi ja meidän jäsenvaltioiden keskittyä enemmänkin tehokkuuteen ja yhteisörahoituksen parhaaseen käyttöön niin, että saamme hyviä tuloksia ja voimme luoda työpaikkoja Euroopassa. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita halukkaita puhujia? Jos ei, niin komissio voi kommentoida halutessaan. Voitteko kertoa nimenne? From DG Enterprise and Industry. Olen Rodrigo Peduzzi yrityspääosastosta. Ihan lyhyesti tietysti aluepolitiikkaan 2020 strategian mukaista. Yksi tärkeä osa sitä on aluepolitiikkaa. Sitä pidämme yhtenä tärkeimpänä välineenä, jotta asiat toteutuvat todellakin kentällä. Kun puhutaan älykkäästä erikoistumista, niin haluaisin korostaa sitä, että on todella tärkeää keskittyä näihin vastaprosenttiin yrityksiin, niin kuin täällä tehdään. Ja on myös tärkeää olla mukana rakenteessa uudistuksessa, koska usein rakenneuudistuksilla on suuria vaikutuksia jollain alueella, eli tämä on myös avainala. Ja sitten pienenä ilmoitusasiani niin sanoisin, että ensi vuonna komissio sekä me että aluepääosasto työstämme yhdessä tätä uudelleenjärjestelyasiaa niin, että kentällä voidaan varmistaa nämä muutokset. Puheenjohtaja, niin kiitos. Meidän on vielä tarkistusten jättämisen määräajasta 18.10. kello 12 on ehdotukseni, eli tänä perjantaina kello 12. Onko vielä jotain lisättävää? Keskustelun jälkeen. Olkaa hyvä, jos haluatte. No, Joo, kiitoksia kovasti kaikista näistä kommentoista. Oletko pannut ne korvani taakse. Ja myöskin tuonnempana sitten vielä voimme muutosesityksin tätä parantaa. As yeah, okay. Sean, I yeah, just uh, sorry, I should come in earlier. I think that dear, everybody agrees. Pitää avata suuni vähän aikaisemmin. Tässä on pari seikkaa. E, Kaikki näillä hinnoilla ja tässä, tässä tässä tilanteessa tämä, tämä uusien työ, työ, työpaikkojen ja uusien yritysten rakentaminen ja perustaminen on erittäin tärkeää, koska nyt emme enää voi nojautua näihin olemassa oleviin lajeihin laajentaisivat. Tässä on pari seikkaa, jotka eivät oikein ole toimivia. Tässä ei ole tarpeeksi tällaisia järjestelmiä olemassa, ja niin mitä onkin, niin ihmiset eivät niistä tiedä, tai vaikka ne, jotka niitä apuja, kanavia tarvitsisivat. Eli Euroopan unionin tiedotustoimistojen ja parlamentin ja komission ja hallitusten tiedottajien pitäisi näistä tietoa levittää rahoituksen pitäisi olla helpommin saatavilla kuin nyt. Ja pitäisi, pitäisi myöskin sitten kannustaa ihmisiä epäonnistumaan. E, e, e, monet vetävät vesiperään, mutta se on nähtävä sitten ponnahdusrautana tuottavampiin hankkeisiin. Ja näistä, kuten esimerkiksi Amerikassakin on mielletty, että tällainen harhalaukaus on menestyksen avain. Ja sitten vielä tässä yksi viimeinen seikka, joka on unohtunut, eli tällaisen nopean laajakaistan saatavuus kaikkialla Euroopassa. Myyminen ja ostaminen verkossa – täytyy, päästä, täytyy toimia paljon paljon nykyistä nopeammin, jotta sitä on vastaavaa hyötyä. Kiitos Sean, kuten jo sanoin tässä tarkistuksen jättämisen määräajan. Toivottavasti siihen asti ehditte esittää nämä omat ajatukseni myös. Näin lopetamme tämän kohdan käsittelyyn. Sitten Derek Von 14. Hänen asiansa on seuraava. Olkaa hyvä. Be aware that, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kollegat varmasti tietävät, että edessä kokouksessa puhuttiin työasiakirjasta, jonka olin valmistellut. Halusin vain muistuttaa, että olemme tämän oma aloite tai sen takia valmisteleet, että Euroopan parlamentti on mukana monivuotista rahoituskehystä laadittaessa myös kohesipolitiikan sääntöjä ja varmasti kollegat ovat kovin kiinnostuneita siitä, miten näitä asetuksia sitten on käytetty jäsenvaltioissa ja eri alueilla. Ja siksi tässä tarkoituksena on katsoa kuinka paljon edistystä on tapahtunut, erityisesti jos puhutaan kumppanuussopimuksesta, myös operatiivista ohjelmista. Haluaisin kiittää kollegoita ja edustajia kaikista teidän panoksistanne ja haluaisin huomioida kaiken sen palautteen, miten olen saanut ja olen pyrkinyt näin tekemään ja ottamana mukaan tämän tekstin joka teillä on edessä. Niin jos ajatellaan jotain yleisiä seikkoja, niin tuskin tietä tarvitsee muistuttaa siitä, että kohesiopolitiikka on todella tärkeä väline, jotta voitaisiin edistää taloudellista vaurautta ja hyvinvointia ja että säädöksissä tullaan tekemään eh, tärkeitä muutoksia rahan käyttöön, on oltava tehokkaampia ja on yhdist- käytettävä rahastoja, niiden käyttöä, on lisää kumppanuuksia, uudenlaista ehdollisuutta ja paljon muitakin seikkoja. Tämä on selvä asia. Eli se, mitä olen tässä pyrkinyt mietinnössä tekemään, on, että olen ollut yhteydessä eri jäsenvaltioihin ja alueisiin ja tästä vedän tiettyjä johtopäätöksiä, jotka tänne laitan. Jäsenvaltioiden valmistelutilanne vaihtelee kovasti. Nyt ei voi liikaa ehkä yleistää, mutta uudemmat jäsenvaltiot ovat ehkä vähän pidemmällä kuin vanhemmat ja pienemmät ja keskitetymmät ovat päässeet pidemmälle tässä vaiheessa. Olen pyrkinyt miettimään näiden erojen syitä. Tämä liittyy budjettierovaisuuksiin ja eh, vähennyksiin näissä maissa on aloitettu myöhään, on paljon valmistelutoimia joissain maissa ja on paljon operatiivisia ohjelmia, jotka on tarkoitus hyväksyä. Ja sitten siitä, oliko mukana paikallisia alueviranomaisia ja kuinka pitkälle joissain maissa otetaan alueiset toimijat mukaan enemmän kuin muualla. Jotkut muut jäsenvaltiot ovat halunneet mukaan myös kansalaisyhteiskuntaa, liike-elämää ja niin poispäin. Ja jos sanotaan, että, tämän, että otetaan mukaan kaikki nämä eri tahot, niin on mahdollista, että todellakin tulee viivästyksiä kumppanuusohjelmien aikaan saamiseksi. Näin ehkä on joissain jäsenvaltioissa, mutta kuitenkin ajatus siitä, että kaikki nämä sidosryhmät otetaan mukaan, niin – tarkoitus on, että rakennerahastojen varat käytetään sitten tehokkaammin ja lisätään vaurautta enemmän. Sanoin myös, että moni jäsenvaltio haluaa ottaa oppia 2007-2013 kaudesta ja virtaviivaistamaan prioriteetteja. Niitä on nyt vähemmän kuin ennen ja mietitään sitä, miten saataisiin muuta rahoitusta esimerkiksi investointipankilta ja monet jäsenvaltiot ovat tietoisia siitä, että aikaisemmissa ohjelmissa on no aina eh, taukoa siinä, kun yksi ohjelma loppuu ja toinen alkaa. Ja paras tapa päästä tästä yli on se, että ohjelmat saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Ja sitten täällä tekstin loppupuolella sanon, että joissain jäsenvaltioissa olla muita pidemmällä ja joissain tämä on aika lailla hankalaa ja siellä kamppaillaan asian kanssa. Ja olisi myös komissio voisi varmistaa sen, että kumppanuusohjelmat niissä maissa, joissa tilanne on vaikea, niin nämä maat saisivat jossain vaiheessa avustusta ja sitten nämä kumppanuussopimukset, suurin osa niistä on jo esitetty, jotain on vielä auki ja mitä tulee operatiivisiin, operatiivisiin hankkeisiin, jotkut on toimitettu jo kesä-heinäkuussa näinkin aikaisin ja muita vielä odotellaan. En halunnut täällä nimeä lähteä mainitsemaan, näin olisi voitu tehdä, mutta päätin olla tekemättä näin. Eli kaiken kaikkiaan tämä on todella hyödyllistä, jo tässä vaiheessa voitaisiin ottaa oppia siitä, mitä on eri jäsenvaltioissa tehty seuraavan koisiopolitiikan vaiheen täytäntöönpanoa varten. Yeah. Kiitos Lambert, EPP. Thank you very much. We have been last time, and I could, could see that... Kiitoksia oikein paljon. Me olemme keskustelleet tästä jo jonkun aikaa, jotka jotkut kommenttimme on otettu huomioon, joten tämä on hyvin tasapainoinen mietintö nyt. Ehkä voisimme kysyä vähän lisätietoja komissiolta. Ovatko he vielä siellä? Hyvä. Koska tämä on erittäin tärkeää, mikä vaikutelma heillä on tämän kumppanuussopimusten, näiden kumppanuussopimusten valmistelusta. Ja myöskin nämä uudet innovatiiviset rahoitusmallit. Tämä voisi ehkä auttaa meitä viimeistelemään tämän mietinnön. No, yleisesti on erittäin tärkeää, jos mahdollista. Sanoin esimerkiksi jalankomaiden puolesta, että viime kaudella vuoteen 2007 sovittiin vain yhdestä ohjelmasta, yhdestä hankkeesta joulukuussa – ja nyt kun Den Haagissa, niin kuulin, että nyt on jotain oletuksia, että voitaisiin aloittaa vuoden puolivälissä, koska tämä on ehkä myönteistä, koska sitten pystyvät valmistelemaan tämän tavalla, jonka muotoilimme asetuksissamme. Ja niin kuin meille luvattiin käytännössäännöissä, miten, käyttäytyä, miten toimia. Ja jos tämä vaikutelma on oikea ja jos meidän päätöksen tekomme ei myöhästy viimeistään marraskuussa, niin sitten nämä aukot eivät ole ehkä liian suuria. Tai ehkä olen liian optimistinen ja haluaisin kuulla vähän lisää komissiolta. Kiitos. Cornelia. Ki- kiitos. Ja sitten Nikos niin, Krestar, vihreistä. Puheenjohtaja puhuin mun mikrofonia. Okei. Okay, um, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Titel des... Uh, um... Niin. Tämä otsikko on ihan oikein, että pitää äh, lisätä äh, jäsenmaiden valmiuksia ja kykyä ja pyrkiä sitten yks, yksittäisille jäsenmaille eri omat mahdollisuudet. En tiedä, on, voida, voimmeko No, tätä pitää, tavoitetta pitää tarpeellisena, ehkä pitää miettiä. Toki, toki on miettiä ja katsoa, missä sellaisia jäsenmaita, tällaisia jäsenmaita olisi, mutta tavalla, mikä tämä, millä tämä tässä ilmenee, niin ei, ei ole ihan yksi oikeus. Meidän on vähän harmittaa, kun me tästä, tällä tavalla puhumme tästä jäsenmaiden valmiuksesta toimia. Me voitaisimme ystävällisesti lisätä myöskin siinä, että että ylipäätänsä budjetti on meille hyvin ongelmallinen ja nämä kaikki luodossalaiset olosuhteet sitten niille, jossa ne voivat toimia, kun puhutaan jäsenmaiden valmiuksista. Se on vähän tietysti hiukan kärjistettyä puhetta, mutta joka tapauksessa mm, minun mielestä tällä tavalla ei välttämättä ihan tässä voida edetä. Toki budjetistakin jotain sanota, että tämä budjetti ei välttämättä tässä edes auta, näiden eroavaisuuksien tasaamisessa ja että köyhyys on lisääntymään päin, mutta sitten puhutaan näiden jäsenmaiden valmiuksista, niin se liittyvät nimenomaan näihin budjetin suomiin mahdollisuuksiin. Sitten vielä yksi se, että tässä on ihan kaikki yksinkertaisemmin ihan ok, hieno. Kyllä minäkin haluaisin elämäni, elämä, elämäni yksinkertaisessa, varmaan jäsenmaatkin, mutta, mutta se, mitä täällä sisällä seisoo, vastaako se sitten sitä, mitä, mitä, mikä on välttämättä nyt lähtökohtaisesti välttämättä sitä en ole vielä vakuuttunut. Tässäkin salissa on kritisoitu esimerkiksi näitä 2020 tavoitteita, niistä ei ole puhuttu enää mitään ja äh, tässä mm, äh, äh, politiikka on tässä esitetty yksinkertaisesti siinä tavalla, että voi pelkästään yhtyä, kun puhutaan näistä jäsenmaista ja jäsenmaiden valmiuksista ja tasapuolistamisesta. No ihan ok tietenkin, mutta jos me ajatellaan, että ajattelemme näitä perusteita, täytyy miettiä, että mistä on kysymys ja mihin pitäisi panostaa. Siitä on tässä salissa ja EUssa muutenkin saatu kuulla ihan tarpeeksi, että muutakin tarvitaan kuin näitä valmiuksia tässä hallinto kulttuurissa, rakenteissa on, on paljon parannamisen varaa, jos ajatellaan sitä strategiaa Kreikan, Portugalin, tämän tapaisten maiden osalta. Välttämättä nyt ei ole ihan ollut onnistunutta, kun mitä siellä on sovellettu. Eli tämä on minusta periaatteessa riittämätöntä. Ja sitten mitä tulee näihin käytännön toimintaohjelmiin, liittyy. En tiedä, 3, 17 tai 20 ohjelmaa. Me pitää olla yhteensopivia, millä, miten laadukkaita ne ovat. Ja sen vuoksi nämä keskustelut näistä operatiivista ohjelmista voidaan kenties sitten muista kun Saksassakin tai muissakin maissa tulee niin kuin ikään kuin ylhäältä annettuna. Sitä en tavallaan voi hyväksyä. Sitten muistakin jotkut teemat ovat todellakin hyviä, mutta ja niillä voidaan jotain hyvää, hyviä tuloksia saavuttaa, mutta kuitenkin haluaisin tämän argumentoinnin ja perustelut huomattavasti jämäkemmiksi kuitenkin. Thank you, Olgi Vlasek. Kiitos ja sitten Olgi Vlasek. Děkuji za slovo. I já se domnívám, že se jedná o velmi důležitou zprávu, která... Kiitos puheenvuorosta. Olen todellakin sitä mieltä, että tämä on hyvin tärkeä mietintö. Siitä voimme saada paljon hyödyllistä tietoa tulevaa kehitystä silmällä pitäen. Ja olisi oikein hyvä, jos komissio antaisi meille lisää tietoa muiden kumppanuussopimusten neuvottelusta ja siitä, miten näitä itä käytetään vai käytetäänkö niitä ylipäänsä laajalti vai ei ja kuinka paljon kumppanuus näkökulmaa on käytetty ja mitkä toimittu mukaan, onko kyseessä kaikki kunnat ja alueet ja niin poispäin jos ajatellaan tätä integroitua lähestymistapaa, niin olisi tärkeää tietää sen täytäntöpanosta jatkossa. Viktor, kiitos sitten Nikos Krisohalas. Viktor, tekin, niinkö? Aivan oikein. Me tarvitsemme komissiolta vähän elementtejä, jotta voimme saada aikaan kokonaiskuvan ähm, valmiuksista alueilla ja jäsenvaltioissa. Meillä ei ole tuota kuvaa vielä. Haluaisin korostaa muutamia asioita tuossa mietinnössä. Täällä valiokunnassa ja yleensäkin meidän kantamme on se, että alueiden täytyy sopeuttaa alueellisia kehitysohjelmiaan niihin valtioihin, joiden osa ne ovat. Ja tässä piilee ongelma koska tämä prosessi on johtanut viivästyksiin. Tietenkin tarvitsevat mahdollisuuksia konsultoida, mutta se onkin paras tapa toimia, jos puhumme aluekehityksestä, se, että osallistutaan suunnitelmiin, ohjelmiin ja varmistetaan, että alueet osallistuvat täysin. Tämä ei ole mikään pelote, vaan paras tapa tehdä alueellista kehitystä, joten minä en pidä konsultaationa asiana, jota pitäisi välttää. Jos ymmärrän mietinnön oikein, niin siinä sanotaan, että on parempi, jos jäsenvaltiolla on tällainen keskitetympi versio ohjelmastaan, eikä paljon alueellisia ohjelmia, koska sitten syntyy tilanteita, joissa ne hallinnointi on vaikeaa, mutta koska tavoitteena on se, että alueet osallistuvat kehitysohjelmiin, esimerkiksi ekoturismiin, asioihin, jotka perustuvat niiden painopisteisiin, niin mielestäni tämä pitäisi pitää mielessä komissiossa seuraavalla ohjelmakaudella on vuoropuhelua valtioissa, joissa ei ole tällaista federalistista rakennetta. Ja silloin alueministeriöt voivat puhua kansallisen ministeriön kanssa. Ei nyt haluta, että kaikilla ministeriöillä on oma ohjelmansa, mutta halutaan, että ne toimivat johdonmukaisesti keskenään ja tällä tavoin ohjelmat olisivat paremmin koordinoitua mutta tämä ei ole edistynyt kovinkaan paljon, ei edes niissä maissa, joissa on tällainen federalistinen rakenne ja jotka voisivat paremmin hyödyntää tällaista ohjelmointimenetelmää. Näin ei ole käynyt kovinkaan monessa paikassa ymmärtääkseni. On hyvin harvinaista, että hallitukset keskustelevat näistä asioista alueviranomaisten kanssa puhumattakaan eturyhmistä ja kansalaisista kans, alueellisella tasolla. Nämä kaksi osapuolta eivät keskustele kovin usein keskenään. Mutta se pitäisi näkyä meidän alueellisissa ohjelmointijärjestelmissä, koska se oli tehokkaampaa. Like to, to... Kiitos. Haluaisiko komissio ehkä ottaa kantaa näihin asioihin? Olkaa hyvä. Yes, hello, good afternoon. Um, I'm from DG. Eh, heippa, hyvää iltapäivää. Olen eh, DG-regiosta, eli, eli näistä nimenomaan olemme eh, vastuussa ja mukana näissä neuvotteluissa. Ja ensinnäkin tähän mietintöön. Siinä on etetty, esille, otettu esille kaikki oikeat asiat meistä ohjelmien ö, alkuun pääseminen ajoissa on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen ja myöskin sitten äh, tarvitsemme asetuksen tueksemme, jotta voisimme sitten tämän ohjelmointikauden äh, käynnistää polkasta käyntiin, mutta sen lisäksi tarvitsemme myöskin jäsenmailta ja alueelta äh, täyden, täysimittaisen yhteistyön, jotta nämä näiden kumppanuussopimusten ja toimintaohjelmien osalta nyt useimmissa jäsenmaissa on oltu hyvin aktiivisia ja oltu epävirallisissa yhteyksissä komissioon paljon vilkkaammin kuin aiempina vuosina, vaikka mitään, mitkään asiat eivät vielä olekaan lopullisia, mutta ovat päättäneet kuitenkin käynnistää keskustelut ajoissa. Ja lisäksi myöskin ohjelman, ohjelman niin, ää, laatu, varainkäytön laatu priorisoinnin laatu, tavoitteiden ja realististen tavoitteiden saaminen tuntuu nyt olevan paremmin kuosissa kuin aiemmin. Ja ne ovat myöskin hyvin haastavia jäsenmaille, kuten olemme huomanneet. Ja aiemmissa, aiempina ohjelmi, ohjelmointikausina emme välttämättä ohjelmakausina enää sitten oikein enää jaksaneet hoitaa loppuun, kun oli vähän puhti poissa. Et, kyse on muustakin kuin siitä, että saadaan ohjelmat käynnistymään ajoissa, mutta myöskin sitten kiinnittämään enemmän huomiota, että näissä ohjelmissa on tarpeeksi sisältöä ja laatua. Eli että ei riitä, että ne käynnistetään ajoissa, mutta niiden täytyy olla myöskin sitten sisällöllisesti vaivan arvoista. Kun sentään on kysymys lähes kymmenen vuoden kustannusjaksoista. Ja niin sitten vielä nämä tietyt konditionaalisuus ulottuvuudet, ulottuvuudet ovat uutta jäsenmaille useimmiten siinä lähikuukausin aikana ennen kuin asetusta hyväksytään, täytyy vielä olla kiinteässä lähes yhteistyössä jäsenmaiden kanssa siltä osin, koska tämähän on yksi kulmakivistä ennen kuin rahaa hanaan tavautuvat. Tämä ehdosta sovitaan. Sitten syyt, jo, miksi Jotkut maat ja alueet ovat edenneet pidemmällä kuin toiset. Näkyvät tästä mietinnöstä aika hyvin. Ja voimme kukin tahollamme miettiä, mitä nämä syyt lienevätkään. Se vetoomus siitä, että, ne, että, että komission pitäisi auttaa enem, enemmän näitä enemmän tarpeessa olevia maita tai ohjelmamaita, jotka tarvitsevat apua päästäkseen nykyvaikeuksiensa yli. No toki olemme tähän huutoon vastanneet, vastanneet meillä on järjestetty, järjest, me olemme järjestetty lukemattoman määrän seminaareja, teknisiä kokouksia, missä on ollut paikalla asiantuntijoita neuvojan antamassa. Tässä yhteydessä haluan kuitenkin painottaa sitä, että sitten loppu, loppulejen lopuksi sitten jäsenmaiden pitää omistaa omat ohjelmansa, jotta ne, ne onnistuvat Eh, jossakin menee raja siis siinäkin, miten pitkällä, miten paljon komissio voi tähän soppaan lusikkaansa työntää. Eh, Itse ohjelman luonnosten laatiminen tietenkin on maiden käsissä ja toteuttaminen niinkään. Eh, kun näitä, näitä luonnoksia, toimintaohjelmia ja pannussopimusluonnoksia tarkastelemme, vaan hyvin harvakseltaan toistaiseksi. Mutta olemme tulleet siihen tulokseen, että tavoitteita, erityistavoitteita pitää vielä hioa. Ne eivät välttämättä ole niin täsmällisiä ja tarkkoja kuin millaiseksi olisimme ne haluaneet kehittää. Haluamme, että tavoitteet ovat realistisia, eivät liian kunnianhimoisia, mutta, mutta joskus ne ovat äh, vähän kunnianhimottomiakin. Mutta, mutta noin su, suuressa suuret puitteet kylläkin Siis pitävät sisällä nämä tavoitteet ja tavoiteasettelu ja muut. Että ei siinä ole mitään suurta, suuria kiistoja jäsenmaiden kanssa ollenkaan. Mitä rahoitusinstrumentteihin tulee, pitää palata niihin sitten, kun saamme sitten niistä lisätietoja, tai siis näissä kumppanuussopimuksissa puhutaan hyvin pintapuolisesti näistä rahoista, ne on sitten näiden toimintaohjelmien Äh, esille, äh, yhteydessä esille tulevat asiat. Kumppanuus on tietenkin äh, erittäin korkealla omalla, omassa, omissa painotuksissamme. Ehkä tämä kumppanuusajatus ei kaikkialla ole yhtä, syvä, yhtä hyvin syvällä juurtunutta kuin muissa. Se ilmiselvistä syistä, joissakin Tietysti nämä kumppanuudet vaikuttavat ohjelman laadukkuuteen, jossa on hyvässä yhteistyössä tehty kumppanien kanssa alusta, alusta asti, siis työntekijöiden, työnantajien, kuntien kanssa. ja ottavat sen omakseen, ottavat tavoitteet omakseen ja sitoutuvat niihin, niiden saavuttamiseen myöskin sitten tehokkaammin. Eli tämä on eri, edellyttää myöskin sitten valvontaa jäsenmaissa. Mitä sitten tulee vuoteen 2014, ja me, me, me, mehän tiedämme, että, että nämä äh, rahat ovat vähän myöhässä, ja, mutta myönteinen äh, piirre tässä on, että useimmat jäsenmaat ovat käyttäneet tehokkaasti sitä aikaa, joka heillä tässä nyt on lohjennut äh, kumppanuussuhteidensa hiomiseen – E- ensi viikolla ja e, pääsemme taas askeleen ehkä eteenpäin. Vuoro, epävirallinen vuoropuhelu jatkuu kyllä siihen asti vilkkaana, kunnes kun sopimus saadaan valmiiksi. Teemme parhaamme omalta puoleltamme, mutta me kyllä jäsenmaissakin vielä työtä on tehtävänä vaikka kuinka paljon. Kiitos. Kiitos. Niin, sitten täällä oli vielä tämä kysymys. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin esittää yhden kysymyksen vielä eh, liittyen kohesiopolitiikan täytäntöönpanoon, erityisesti suuret infrastruktuurihankkeet. Minä tiedän, että operationaaliset ohjelmat, eh, niitä vielä valmistellaan, samoin kuin kumppanuussopimukset ja muuta, mutta eh, jotkut painopisteet ovat hyvin itsestäänselviä, esimerkiksi vesi, liikenne, jätehuolto, tämän tyyppiset infrastruktuurialat. Ja valtiot valmistelevat suuria hankehakemuksia, jotkut niistä varmasti jättävät hakemuksia teille. Pystyykö komissio arvioimaan näitä hakemuksia sillä tavoin, että valtiot pystyisivät aloittamaan täytäntöönpano mahdollisimman pian, eli ensimmäinen tammikuuta 2014 alkaen? Well, major project obviously is a... Uh, niin tämä pää, mone, tämä me, me, iso hanke on selkittävästi esillä näissä kaikissa me on, koko politiikassa on tärkeää, vaikka nämä isot hankkeet eivät voi elää tyhjössä, niiden pitää juontua näistä kumppanuussopimuksista, operatiivista ohjelmista, jos mainitaan vesi, ympäristö, maantieliikenne – niin pitää olla selvästi sitten mukana näissä kansallisissa suunnitelmissa, jotka ovat sitten ehtona näiden yhteistyöiden, yhteistyöhankkeiden hyväksymiseksi. Komission pitää vielä voida tarkastella tätä isoa hankea, hanketta, että se on tai ei ole linjassa periaatteiden kanssa. Ja toki nämä isotkin hankkeet sitten voivat käynnistyä, käynnistyä niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Kiitos, edustaja Postinaro. Without, uh, refer... Ihan viittaamatta kumppanuussopimuksiin, koska se täällä jo monta kertaa mainittiin. Minulla olisi kuitenkin kysymyksiä liittyen siihen, miten komissio on valmis arvioimaan avainkysymyksiä, esimerkiksi sitä, onko jäsenvaltio kykenevä harjoittamaan tätä integroitua monirahasto näkökulmaa. Kun puhutaan älykkäästä investoinnista, kun on saatava aikaiseksi jonkunlainen ero tämän kauden ja seuraavan ohjelmatokauden välille, niin uusissa säädöksissä on lähinnä nimenomaan tätä integroitua lähestymistapaa ja monirahasto lähestymistapaa. Ovatko jäsenvaltiot nyt jo valmiina panemaan nämä täytäntöön ja noudattamaan niitä. Ja toisaalta, onko niillä kyky hallinnoida niitä, sillä niidenhän pitää jäsenvaltion sisällä saada selkeyttä näihin sääntöihin, jotka koskevat eh, sitä mikä, voidaan, mikä taho voidaan valita ja hallinnointisäännöksiä ja niin poispäin. Voisimmeko saada jonkunlaisen arvion tähän kehitykseen liittyen ja sitten näin kahteen ensimmäiseen kysymykseen liittyy lähesti toinen seikka, eli voitaisinko nyt arvioida tällä hetkellä hallinnollista kapasiteettia, sille, jos ei jatkuvasti parantaa tilannetta, niin on sellaisia jäsenvaltioita, kuten Romania ja Bulgaria, joissa on vaikeaa kuvitella, että nämä hyvin sofistikoidut osiot saataisiin koskaan käytäntöön. Euroopan parlamentti on komission avustuksella saanut aikaiseksi uutta lähestymistapaa, mutta olemme kuitenkin saaneet kuulla, että aikataulujen täytäntöönpano ja sääntöjen täytäntöönpano niin tulee ainakin joissain jäsenvaltioissa olemaan hyvin vaikea. Voisitteko ensin arvioida, miten jäsenvaltiot, kohesion jäsenvaltiot todellakin pystyvät panemaan täytäntöön näitä komission sääntöjä? Pitää välttyä suurilta menetyksiltä, sillä kohesio valtiolta menee kyllä paljon ohi, jos ei olla valmiita toimimaan. Ja onko komissiolla on todellakin korintoa aikataulu, jolla voidaan parantaa näitä verkon Eurooppa-asioita? Niin tuskin tässä kaikkeen tähän komission edustaja kykenee vastaamaan, mutta ehkä tämän jälkeen palaamme vielä mietintöömme. Multifunds, uh, we... Niin, näissä uh, moni alarahoituksissa olemme tulleet siihen tulokseen, että nämä ovat olleet hyvinkin kiinnostavia jäsenmaiden kannalta. Noin 17 jäsenmaata on anonut tällaista moni rahoitushanketta. Sitten sellaisissa jäsenmaissa, joita on jo toteutettu, Eli, eli siis jossa on yhdistetty siis nämä meidän ja sosiaalirahaston hankkeet eh, aina vuodesta 2006 alkaen. Tietävät varmaan, mitä siihen hallinnollisesti ja koordinaation puolesta sisältyy, koska tämä eh, on vaihtoehto, ei mikään pakkopulla. Jäsenmaat voivat sitten katsoa peiliin ja todeta, että joo, okei, okay, emme, emme, emme, emme kykene tätä, tästä suoriutumaan, eivät mitenkään joudu siihen turvautumaan, mutta jos jäsenmaat siihen sillä tiellä lähtevät, se on meistä hyvinkin tervetullutta. Ja jos katsovat, että onko tämä jäsenmaa kykenevä siihen vai ei, ei nyt ole ihan tärkein kriteeri kuitenkaan, koska heillä on tässä vielä sitten aikaa, vuoden päivät aikaa saada hallinnolliset toimensa kuntoon. Se antaa kuitenkin tässä jäsenmaalle parempia mahdollisuuksia yhdistää näitä ohjelmia ja ohjelmakohteita toisinsa, erityisesti jos nähdään jotain selkeää hyötyä siitä. 17 tällaista maata siis on jo. Ja mitä tähän muuhun fa- fasiliteettiin sitten tulee, pyydän, että käännytte Digimovin puolen tässä. Also you have provoked a good discussion, Derek. No, Derek, näin saitte aikaan hyvää keskustelua. Eli kyllä tämä oli hyödyllinen kommentti. Ähm. No kuka sanoi, että tämä ei ollut kiinnostava aihe? Ähm, äh, yleisesti näistä äh, oma-aloitemietinnöistä. Ennen tarkoituksena on antaa vastausta kaikkiin kysymyksiin. Olen nähnyt paljon täällä valiokunnissa ja tehnyt muutamia itsekin ja mielestäni tämä on yksi kaikkein mielenkiintoisimmista, koska äh, käsittelemme hyvin paljon, käytämme hyvin paljon aikaa näiden kohesiopolitiikan asetusten parissa, ja olisi mielenkiintoista nähdä, miten nämä pannaan täytäntöön tulevaisuudessa. Ensinnäkin sanotaanko tässä mietinnössä, että asiat ovat paremmin keskushallinnoissa. En sano, että näin on, mutta näyttää tällä hetkellä siltä, että pienemmät valtiot, joissa on keskushallinto, ovat edistyneempiä esimerkiksi kumppanuus sopimuksissa, mutta sanoi myös sen, että jos jäsenvaltiot kuulevat alueita, yrityksiä ja niin poispäin, niin pitkällä tähtäimellä tekee näistä ohjelmista paljon tehokkaampia ja niillä tulee olla suurempi vaikutus. Ja komissio itsekin sanoi näin. Komissio sanoi, että noi, nuo sektorit sitten tuntevat, että omistavat nuo ohjelmat ja silloin tulevat toteuttamaan ne paremmin tulevaisuudessa. Ymmärtääkseni kollegat haluavat tietää, kuka on tässä hyvä ja kuka huono, jonkinlaisen luettelon haluaisi. Minua houkutti tällaisen listan tekeminen, mutta en sitten tehnyt sitä. Sitten olisi tullut paljon kommentteja siitä, miksi jotkut valtiot mm, onnistuvat hyvin ja miksi jotkut valtiot onnistuvat huonosti. E, joten me kyllä tiedämme, mitkä jäsenvaltiot onnistuvat hyvin, mitkä huonosti. Me tiedämme jotkut ongelmista, me tiedämme jotkut kysymyksistä. Tästä syistä tämä mietintö on hyvä. Ja sitten meillä on seuraavana päivinä vähän aikaa tehdä tarkistuksia sen mukaisesti, mitä kollegat ovat ehdottaneet, jotta tästä mietinnöstä tulisi sitten viikon lopussa vielä vahvempi. Kiitos. Tarkistusten määräaika on siis 18 lokakuuta tätä ehdottaisin ja kun nyt komission kollegoitaan paikalla, haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että olisi hyvä, jos pääjohtaja voisi tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa kertoa nykyisen ratuskehyksen täytäntöönpanosta ja mikä on komission arvio tilanteesta ja myös asia, josta olemme nyt kanssanne puhua, eli se, kuinka hyvin valmistautuneita jäsenvaltiot ovat uusien ohjelmien täytäntöönpanoon, kun nyt ollaan toivottavasti neuvottelun loppusuoralla. Tämän vain mainitsen, mutta otamme kyllä yhteyttä sitten pääjohtajaan. Eli näin lopettaisin tämän asian käsittelyn. Tämä viimeinen seikka täältä jätettiin marraskuun kokoukseen ja Seuraava kokous on kolme puolikasta päivää, 27. ja 8. marraskuuta. Ei ole kuitenkaan poissuljettu, ettei pidettäisi ylimääräistä kokousta joskus marraskuun alkupuolella, jos neuvottelut saadaan loppuun vietyä, jos jotain hyväksyttävää on. Lopetamme kokouksen. Kiitos.